Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner votre place. L'ordre du jour est particulièrement dense. Pyytäisin teitä istutumaan paikoillenne. Meillä on esityslistalla erityisen paljon asioita. La séance est ouverte. Avaamme kokouksen. Meillä on useita kokouksia tänä iltapäivänä. Euh, selon toute vraisemblance, nous avions prévu... Näyttää siltä, että huomisaamuna meillä olisi aika pitkä sessio edessämme ja käsittelemme silloin näitä virastoasioita 9.11 puolitoista tuntia tähän pitäisi kyllä riittää. Silloin kun ilmoitetaan, että koulu, kokous alkaa yhdeksältä, niin, niin kyllähän se käytännössä menee vartija yli yhdeksään suurin piirtein, joten ehdotan, että aloitamme kuitenkin huomenna 9.30, mutta silloin aloitamme todellakin kello 9.30. pourrait recevoir votre approbation Monsieur Depré souhaitant toutefois. Edustaja Depré toivoi, että tämäniltainen asia kahdeksan EUn matkustustieto- ja lupajärjestelmä ETIAS niin kun hän ei ole tänään paikalla, niin hän toivoo, että käsittelisimme tämän huomisaamuna puoli yhdestä toista 10.50 asti. Näin muutoksin voimmeko hyväksyä esityslistan? Mikäli teillä ole kommentoitavaa, niin hyväksymme sen näillä kahdella muutoksella, jotka juuri ilmoitin. Valiokuntamme neuvottelutiimi, jota johtaa Eider Cardia Saval, kahdessa lainsäädäntöosa asiassa, jotka koskevat Euro- Euroopan ulkoista kestävää investointiohjelmaa. Tämä koskee Euroopan investointipankin ulkoista mandaattia ja takuurahastoa. Tässä asiassa ei ole päästy sopimukseen tähän mennessä neuvoston ja komission kanssa, joten neuvotteluihin palataan kesälomien jälkeen ja kerromme tilanteesta sitten seuraavassa kokouksessamme. Näin tässä kävi, vaikka Edelgard ja Thaval ei ole vaivojen tässä asiassa säästellyt. Tämä olikin ainoa puheenjohtajan ilmoitus. Ja nyt pääsemme seminaariimme. Aiheena on budjettimenet käsittely yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kyseessä on pohdintaseminaari, joka on järjestetty valiokunnan jäsentemme pyynnöstä ja tarkoituksena on saada yksityiskohtaisempia tietoja siitä, kuinka vuosittaisen talousarvion on kaksi koskien maataloutta toimii erityisesti kuinka tämä oikaisukirjelmä vaikuttaa. Komissiohan hyväksyy sen joka vuonna syyskuussa. Meillä on talousarvion luonnos, mutta joka kerta saamme siihen oikaisukirjelmän. Halusimme järjestää tämän seminaarin ennen kesää, koska halusimme antaa valiokunnan jäsenille mahdollisuuden saada tärkeitä tietoja tästä asiasta ennen määräaikaan talousarvion osalta, joka on tänä vuonna 21. elokuuta. Muistutan teitä maatalouden budjetista, siis 15. lokakuuta alkaa ikään kuin vuosi ja se päättyy. Ei vaan se alkaa 16. lokakuuta vuonna N, N-1 ja se päättyy 15. lokakuuta vuonna N. Tämä on maatalouden erityispiirre, jotta voidaan riittävät tarkistukset tehdä, niin kun talousarvio saadaan, saamme joka kerta tähän oikaisukirjelmän, joka usein menee parlamentin toivomaan suuntaan. Haluaisin kiittää tässä yhteydessä vierastamme Georg Häusleriä maatalouden pääosastosta, joka tuli tänne kertomaan meille eh, maatalouden osuudesta vuotuisessa talousarviossa. Annamme pian puheenvuoron ystävällemme ja asiantuntijallemme, mutta sitä ennen kuulemme vielä kahta esittelijämme, edustaja Asvothia ja edustaja Alia. Paitsi, että Ali ei tänään päässytkään paikalle, vaan hän toimitti minulle oikein kiinnostavan pohdintapaperin, jossa käsitellään maatalouden, maatalouden budjettia sinänsä enemmän kuin näitä menettelyjä, joista tänään on tarkoitus menettelyllisesti keskustella. Toivotan teille, to, toimitan teille kopion tästä asiakirjasta, jonka sain edustaja Alilta niin, että voitte tutustua näihin havaintoihin. Ja nyt annankin puheenvuoron toiselle esittelijälle Richard Ashfordille. Olkaa hyvä. Uh, chairman, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja täällä tänään on tarkoitus keskustella talousarviomenettelyistä maatalouteen liittyen kollegat toivoivat tätä keskustelua, koska tähän liittyy paljon yksityiskohtia, joita aina ei ole helppo ymmärtää. Ja on hyvä, että herra Hoisler auttaa meitä paremmin tänään täällä ymmärtämään näitä mekanismeja. Tämä on sikälikin mielenkiintoista, että kollegoiden on hyvä tietää ja ymmärtää, miten välineet toimivat ja miten niitä voidaan käyttää ongelmatilanteissa. Kun tarkastellaan MFF-kautta, niin tällaisiin ongelmiin on törmätty, on ollut monenlaista mutta normaalista poikkeava esimerkiksi eh, Venäjän saartokysymykset ja muut eh, kansainväliset seikat, jotka vaikuttavat ja aiheuttavat eh, paineita tulopuolelle. Ja siksi rahoitusmekanismien on oltava riittävän joustavia, jos halutaan mahdollistaa sopivanlainen tuki näissä kysymyksissä. Ja todellakin on hyvä, että herra Hausler meille täällä pitää alustuksensa, mutta syytä on pitää mielessä myöskin se, että nyt ollaan rahoituskehyksessä jo yli puolen välin. Ja voisi olla järkevää, jos jälkimmäisellä puoliskolla kiinnitettäisiin hieman enemmän huomiota siihen, miten näitä välineitä voidaan mukauttaa, eh, jos halutaan voida vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ja tähän olen miettinyt kommentteja, mutta kannattaa ehkä palata niihin, kunhan herra Hoisler on oman alustuksensa pitänyt. Mutta keskustelemme hieman myös siis siitä, miltä tulevaisuus voi näyttää. Ja todella mielenkiinnolla jään odottelemaan herra Hoislerin alustusta. Eh bien, nous allons euh, satisfaire votre... No hyvä esittelijä, aivan pian täytämme toiveenne. Kuulemme seuraavana. Eh, johtaja Hausjärvi, olkaa hyvä. Very much, eh, chairman, for giving. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos, että komissio sai tämän mahdollisuuden käydä läpi tätä melko teknistä asiaa nimeltään budjetin menettely osalta. Pyrimme laatimaan esityksen, jossa on kaikki keskeisimmät seikat. Ja nyt jo pahoittelen sitä, että joillekin nämä tekijät ovat ehkä kovin tuttuja. Ehkä tämä on siinä mielessä vähän pinnallinen esitys, mutta halusimme kuitenkin kattavan esityksen, jotta kaikki voivat kunnolla ymmärtää budjetin taustoja. Ensinnäkin kaksi suurinta tekijää yhteisessä maatalouspolitiikassa tai sen budjetissa. Maatalouden takuurahasto, joka kattaa periaatteessa suorat tuet ja markkinoihin liittyvät menot. Ja tässä puhutaan erityisesti jaksottamattomista määrärahoista, jotka ovat tietenkin todella tärkeitä vuosittaisissa budjettineuvotteluissa. Toinen on maaseudun kehitysrahasto, joka kattaa maaseudun kehitysohjelmat. Tässä puhumme lähinnä jaksotetuista määrärahoista. Tämä järjestelmä on hyvin samantyyppinen kuin rakennerahastoissa myös. Yksi seikka, johon emme voi varmaankaan kiinnittää liikaa huomiotaan käyttötarkoitukseen sidotut tulot, jotka ovat hyvin tärkeitä vuosittaisessa budjettimenettelyssä. Ne, jotka jäävät otsakkeeseen kaksi ja maatalousbudjettin periaatteessa liittyvät rahoitusoikaisuihin, vastaisuuksiin aikaisemmin – näihin erityisiin maitomaksuihin, yli 800 miljoonaa euroa viime vuonna. Ja tietenkin myös ylijäämät edelliseltä budjettivuodelta. Tämä on massa, kun ajatellaan sitä, miten laaditaan budjettiprosessin aluksi katsotaan tarpeita. Siihen, mitä tiettynä budjettivuonna tarvitaan, tehdään budjettiluonnos ja ja tästä sitten otetaan pois nämä käyttötarkoituksen sidotut tulot. Ja tällä on siis melko merkittävä vaikutus, kun katsotaan aitoja tarpeita, jotka esitetään budjettiluonnoksessa ja jotka ovat sitten tämän parlamentin keskustelun kohteena. Hallitushallinnon osalta matalointakuurahasto ensin, EAGF sanon tästä lähtien. Puheenjohtaja viittasi jo tähän tärkeään tekijään ja YMPn erityispiirteeseen jälleen, eli budjettivuosi eli kalenterivuosi. Ja joskus tällä on kyllä merkittävä merkitys, erityisesti loppukäsittelyyn täällä parlamentissa budjettimenettelyssä. Lyhyesti siis jäsenvaltiot maksavat edunsaajille ja tältä pohjalta jäsenvaltiot tekevät ilmoituksensa ja komissio korvaa periaatteessa ne maksut, joita jäsenvaltio on tehnyt tietyn kuukauden aikana. Kaiken tähän me kuluu vähän aikaa, joten periaatteessa on kolmen kuukauden ero siinä, koska viljelijät saavat maksun ja koska jäsenvaltiot korvauksensa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, aivan erityisesti syksyllä. Koska syksyllä luonnostelemme oikaisukirjelmää lokakuussa ja syyskuussa ei ole vielä lopullista tietoa viimeisistä ilmoituksista ensimmäinen syyskuuta – 10-15 lokakuuta itse asiassa. Ja joka vuosi parlamentissa ja neuvostossa ollaan hiukan turhautuneita siihen, että tähän oikaisukirjelmään ei voida vielä tätä tietoa sisällyttää. Yksinkertaisesti siitä syystä, että saamme tämän tiedon vasta 27. päivä lokakuuta. Tiedän, että tämä on melko tekninen kysymys, mutta tärkeä kuitenkin. Ja sillä on myös poliittisia vaikutuksia sovitteluun, koska yksinkertaisesti me emme tätä asiaa voi muuttaa. Tiedätte, että me kuukausi, kuukausittain keskustelemme kuukausittain täytäntöönpanosta niin kutsutun varhaisen varoituksen järjestelmän kautta. Ja sitten maaseudun kehitysrahastosta lyhyesti. Järjestelmä vähän toisenlainen, koska me saamme nämä ilmoitukset ainoastaan neljännesvuosittain. Ja tietenkin viimeinen neljännes. Silloin on tässä N plus 1 budjetissa. Ja se tietenkin vaikuttaa myös budjettimenettelyyn. 2018 budjettiluonnoksesta lyhyt päivitys 11,8 miljardia maksumäärärahoja ja nyt olemme täydessä vauhdissa. Ohjelmointikausi on täysin käynnissä. Periaatteessa nämä varat, kuten näette, noin 50 prosenttia vuosittaisia to, vuosi, toimia, vähän samantyyppisiä kuin suorat maksut. Nämä ovat tällaisia vuosittaisia maksuja viljelijöille – esimerkiksi luonnon haittaa alueilla toimiville ja niin edelleen. Nämä ovat vuosittaisia maksuja, jotka luovat vakautta ja vähän ennakoitavuutta. Tämä liittyy budjettimenettelyyn totta kai myös. Ja sitten toinen puolisko on niin kutsuttuja monivuotisia toimia. Tässä on samantyyppisiä toimia kuin rakennerastoissa, eli kauden aluksi menee vähän aikaa ennen kuin lähdetään kunnolla vauhtiin. Ja sitten kun vauhtiin on päästy, N plus 3 säännön kanssa tietenkin siirrytään seuraavien rahoituskehysten puolelle. Tässä on kuva, joka näyttää hyvin monimutkaiselta, mutta se on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Toivoisin, että katsoisitte vain näitä värejä, jotka osoittavat periaatteessa yhteisen maatalouspolitiikan muutoksia vuosikymmenten kuluessa. Keltainen ja punainen ovat vanhoja YMP-toimia, jos voin näin sanoa, vientituet ja markkinainterventiot. Alun perin näistä asioista oli ympässä kyse. Jos nyt katsotte sitten tuorempia, melko vakaita puitteita vuodesta 2007, niin suurin osa on vihreitä. Eli tuotantomääristä irrotetut suorastuet. Osa on maatalouden, maaseudun kehitysohjelmia. Tällä katetaan suurin osa YMP-menoista. Tämä on aina sellainen viesti, jota meidän tulisi toistella, koska se hyvin selkeästi osoittaa, miten politiikka on vuosien kuluessa muuttunut. Tässä kaaviossa haluaisin vielä kommentoida yhtä asiaa. Nyt näyttää siltä, että budjetti on kasvanut. Oikeastaan, ja sanon tämän nyt suullisesti, olisi pitänyt oikeastaan selvästi osoittaa, että lähdemme tilanteesta liikkeelle, jolloin YMP oli 70 prosenttia tai enemmän EUn budjetista. Ja tämän kauden lopulla olemme 34 prosentissa, eli tämä relatiivinen kasvu luvuissa heijastuu myös siihen, miten suuri YMP-budjetti koko budjettirakennelmassa on tässä vaiheessa. Seuraavassa kuvassa tässä piirakassa näette nyky monivuotiset rahoituskehykset. Tämä piirakka oikeastaan osoittaa lopullisen päätöksen toimielinten välisessä sopimuksessa ennen neuvoston välillä monivuotiset rahoitukset, rahoituskehykset 2014-2020 keskimäärin 38 prosenttia. Tuo 34, jonka mainitsin, on kauden lopuksi. Tuossa se on 38 ja näemme nuo muut tärkeät budjetin osat monivuotisessa rahoituskehyksessä. Jos pidätte mielessä nuo kaksi lukua, 277 markkina- ja suorat kulut ja 84 maaseudun kehittämiseen. Ja jos katsotaan sitten seuraavaa kuvaa, niin tämä joka muuttuu. Tämä muuttuu siitä syystä, että jäsenvaltiot, kuten ehkä muistatte, voi, pystyvät siirtämään pilarista toiseen. Ja se, mitä tästä näette yksityiskohtaisemmista luvuista, on näiden siirtopäätösten tuloksia, joita jäsenvaltioissa on tehty. Ehkä ilman, että siirrytään enemmän yksityiskohtiin, katsotaan vuonna 2014 hyvin alhainen EAFRD eli maaseudun kehitysluku. Tämä on aina näin, kun on siirtymä kahden ohjelmointikauden välillä. Muistanette, että monivuotisten rahoituskäysten päätös tehtiin joulukuussa 2013 ja tietenkin uusi kausi alkoi ensimmäinen tammikuuta 2014, joten on ihan luonnollista, että tällä oli vaikutus siihen, että ohjelmia ei hyväksytty ja varsinaisesti vauhtiin päästiin vasta myöhempinä vuosina. Jos katsotaan sitten täytäntöönpanoa, missä mennään tällä hetkellä. Edustaja Ashford sanoi, että nyt ollaan jo kuljettu vähän monivuotisessa rahoituskeyksissä. Täytäntöönpano suorien maksujen osalta on oikein tyydyttävää. Jopa ensimmäisenä vuonna 97,8 prosenttia, erittäin merkittävä määrä, jos katsotaan, miten suurista muutoksista oli kyse, mutta totta kai odotamme vielä suuret suurta parannusta 2018 luvuissa. Nähdään, että olemme vielä korkeammalla tasolla markkinoista. On tärkeää muistaa, mitä on koettu viime vuosina Venäjän tuonti, kielto ja markkinahäiriöitä. Nyt on vapautettu ylimääräistä rahoitusta erityisesti hedelmä- ja vihannesalalle. Ja myös maito- ja liha-aloille. Olitte tietenkin mukana tässä työssä, kun näitä päätöksiä tehtiin. Kriisivaraus, joka on uusi tekijä monivuotisessa rahoituskehyksissä, jos haluttiin vähentää suoria maksuja, että voitaisiin kerätä kriisivarantoa. Tätä ei ole käytetty, koska määrärahoja löydettiin toisaalta. Masikondun kehittämispuoli. Olemme edenneet melko hyvin samalla ohjelmia päätökseen 2007-2013. 64 on saatu päätöksen vuoden 2016 loppuun mennessä ja enemmän edistystä vielä saatiin vuonna 2017, joten pian suurin osa ohjelmista on saatu päätöksiin. Se, että on vielä avoinna olevia kysymyksiä, liittyy siihen, että säännön mukaan on niin, että niin kauan kun tilien hyväksyntämenettely jossain ohjelman osassa on vielä avoinna, niin se, se, sitä ei saada vielä ajettua ihan loppuun. Eli su, se ei tarkoita sitä, että siellä olisi suuria asioita vielä kesken, vaan tilien hyväksynnässä on vielä jotain päätöksiä tekemättä. 2014-2015 yli 118 ohjelmaa. Tiedätte, että nämä ovat lähinnä vuosittaisia toimia, kuten aikaisemmin sanoin, maksuja maatalouden ympäristötoimista ja muista suoraan viljelijöille lähinnä investointiohjelmia, jotka on suunniteltu useammalle vuodelle. Tärkeä tekijä, johon haluaisin kiinnittää huomionne, on se, mitä hyötyä saimme siitä, että maksatustahot jäsenvaltioissa olivat ennallaan maataloussektorilla. Eli se, että rajattiin näitä tahoja, johti siihen, että saatiin nopeasti kaikki hyväksyttyä, koska infrastruktuuri oli olemassa jo jäsenvaltiossa käytettiin sitä sama. Tiedätte, että muiden rakennevarojen osalta tämä on yksi vaikeus tällä hetkellä, koska jotkut näistä maksavirastoista eivät ole toiminnassa vieläkään tänä päivänä. Joten varmasti voisin sanoa, että olemme ihan hyvin edenneet 19 prosenttia täytäntöön pantu tähän mennessä ensimmäisen neljänneksen jälkeen 2017. Eli ihan hyvin on edetty näiden summien osalta. Look a little bit in deep. Ja jos käymme läpi hieman yksityiskohtaisemmin tätä taulukkoa, Tässä kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin, erityisesti esimerkiksi mitkä ovat tarpeet verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. Minus esimerkiksi, mitä tulee markkinainterventioihin, tässä mainitaan Meijerin osuus vuonna 2017 – ja nyt tämä sektori on elpynyt ja näin ollen ei ole esitetty lisätuen tarvetta tälle alalle. Ja tämän vuoksi tässä on huomattava vähennys tai alennus. 247, jota on tässä eh, suorien maksujen osalta esitetty muutoksena edellisen vuoteen. Tämä liittyy vain näihin tarkkoihin lukuihin suorien tukien osalta ja 1,7 miljardin osuus eh, seuraa suoraan siitä, että rahoitusselvityspäätökset nyt eh, saadaan normaali nopeudelle. Tietänette, eh, että näissä korjauksissa jäsenmaiden suhteen oli huomattavia viiveitä ja siksi usean vuoden ajan eh, oltiin melko korkealla tasolla näissä osuuksissa, mutta nyt ollaan palaamassa normaali vauhtiin näissäkin kysymyksissä. Ja tältä pohjalta tässä on alennusta huomattavastikin ja jonkin verran alennusta myöskin carryovereiden suhteen verrattuna vuoden 2017 toimiin. Ja tässä nyt sitten yhteenvetoa äskeisestä, eli lisää kriisitoimiin ei näyttäisi olevan tarvetta, kun puhutaan karja-alasta. Ja 71 miljoonaa on esitetty hevi-alalle ja tämä on jatkotoimenpide liittyen Venäjän kriisiin. Sitten suorat tuet näissä on päästy normaalitahtiin ja uskomme, että melko vakaasti mennään tämän jatkojaksonkin osalta. Jäsenmaat ovat mahdollista joustavuutta jonkin verran hyödyntäneet ja jonkin verran tarpeissa on vähennystä tapahtunut, mutta kannattaa muistaa, että Tämä ei liity siihen, että vähemmän olisi eh, varoja käytetty alalla, vaan että eh, tässä on vuoden 2018 osalta eh, vähemmän näitä käyttötarkoituksessa sidottuja tuloja. Mitä tulee sitten maaseudun kehittämisosioon vuoden 2007 2007-2013 osalta ei lisäpyyntöjä vuoden 2017 eh, menettelyt riittävät näihin maksuihin ja sitten 2014-2020 nyt on sanottava, että 5,7 prosentin lisäystä on saatu, ja tämä on melko lailla vakaa luku, ja ilmeisesti sellainen, eh, joka on sitten jatkojaksonkin aikana nähtävissä tekninen yksityiskohta sitten, että maaseudun kehittämisrahastosta on pienehkö summa saatu tai asetettu myöskin Euroopan solidaarisuus, European Solidarity Corps yksikölle. Ja sitten lopuksi vielä hieman rahoitus kurista. Tässä hieman menettelyistä muistaneette, että neljä 400 miljoonaa tämä nostettiin edellisen kriisin yhteydessä, ja tätä siis vuosittain tarvitaan, ja äh, viljelijöille suunnatut äh, suoret maksut alenevat. Ja tältä pohjalta tämä menettely saadaan aikaan ja saamme tiedon siitä, milloin ehdotus on tehtävä ja miten käsittely ja milloin käsittely tapahtuvat neuvostossa ja parlamentissa viime vuosina menettely sujui eri toimielimissä melko lailla kitkatta. Kerron kuitenkin teille sen, että tämä on sellainen menettely, jota komissio haluaisi hieman yksinkertaistaa, koska ongelmia se ei ole aiheuttanut, mutta menettely kuitenkin on melko lailla raskas. Raskas vaikka pitkälti ollaan yhtä mieltä näistä kysymyksistä ja toisaalta kysymys on sellainen, että luvun ei kovinkaan paljon voida olettaa heilahtelevan, koska sen taustalla ovat selkeät laskelmat. Ja tämä on sikäli hankala asia myös jäsenmaille, että nykyinen menettely ja tämä väline on melko lailla raskas. Tietysti pienille viljelijöille on poikkeuksia, mutta kaikki jäsenmaat eivät ole tässä mukana. Eli tässä nyt pähkinänkuoressaan tämänhetkinen tilanne. Toivottavasti esitys ei jäänyt liian pinnalliseksi. Mutta jos teillä on kysyttävää, niin voidaan sitten mennä yksityiskohtiin lähemmin. Kiitos. Merci, monsieur le directeur. Kiitoksia tästä esityksestä. Todellakin kyseessä oli tekninen esitys. Ja se vähän lohduttaa, kun maatalousvaliokunnan puheenjohtaja olisi toivonut, että kuulemistilaisuutta me tätä, taikka tätä seminaaria olisi lykätty kesän jälkeen, mutta parlamentin aikataulu on aika monimutkainen juttu ja näin olemme budjettivaliokuntana päätimme, että emme nyt halua puuttua näiden eri toimien ja ohjelmien hierarkiaan, vaan pidämme vain kiinni menettelystä ja siinä kaikki meillä on ollut nyt todella komis, mm, komission maatalous osastolta. Edustajia haluaisin kiittää tästä selkeästä esityksestä ja hyödyllisistä tiedoista. Varmaankin kysymyksiä on vielä avoinna, joten aloitamme nyt keskustelun, jota me tässä kysymyksiä ja vastauksia voisimme tuonne varttia yli 20 yli viiteen asti jatkaa keskustelua. Otetaan vaikka 5-6 kysymystä kerrallaan, niin voitte sitten niihin vastata, hyvä johtaja. Ensimmäisenä edustaja Ashworth. Uh, thank you, Chairman, uh, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia herra Häslerille. Muutama kohta, jotka halusin tässä ottaa esille. Ensinnäkin pari nopeaa asia, joihin voisitte kommentoida. Puhumme täällä emantaloustukirahastosta ja jäsenvaltioiden tasolla. On ollut merkittäviä ongelmia, viivästyksiä viljelijöiden suoritettavissa maksuissa. Voisitteko tätä kommentoida? Tiedän, että on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta minä tulen maasta, jossa tämä ongelma on ollut huomattava. Toinen asia, mahdoinko kuulla oikein, kun sanoitte näistä että näistä maksamattomista laskuista, joka on täällä on aika tärkeä asia, että maatalousbudjetin puolelta todella, onko siinä nyt tilanne perantunut, olisi kiinnostava kuulla tästä. Sitten kaksi asiaa, jotka kiinnostavat minua erityisesti. Ensinnäkin yhteisenä maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen mietinnön esittelijänä ja myös henkilönä, joka on nyt varanhoitoasetusta tarkastelemassa, niin kommenttini tässä kiinnostavat minua suuresti, koska yksinkertaistaminen on monimutkainen juttu. Ja oikeastaan juuri moni, ma, maatalous ja asetuksen monimutkaisuus on johtanut ongelmiin. Minä olen vahvasti sitä mieltä, että tätä voitaisiin kyllä tilannetta parantaa. Sitten tämä kaavio oli oikein oikein valaiseva tuo kuva, jonka näy, näytitte. Varmaankin jäsenet ovat tietoisia siitä, kuinka UMPn rahoitus on muuttunut. On aika kiinnostavaa panna merkille, että vuonna 1957, kun UMP alkoi, niin maatalouspoliitti oli yli 90 prosenttia. Nyt se on ehkä 38 tai sanoa, että 34 prosenttia kunnioitetaan tätä näkemystä, mutta tämähän käytännössä – tarkoittaa, kun jäsenvaltioiden osuus on yksi prosentti, niin, niin aika merkittävistä summista täällä puhutaan. Sitten Brexit-haaste, tämä 10 miljardin musta aukko. No, ehkä tätä on yliarvioitu, mutta – riippumatta siitä, minkälainen kauppasopimus tulevaisuudesta tulee olemaan. Voi olla, että se on Norja-tyyppiä tai, tai mahdollisesti hyvin kalliit tullimaksut. Molemmat merkitsevät sitten, että musta aukko ei ole läheskään niin suuri kuin arvellaan, mutta todellinen ongelma budjetissa tulee olemaan muut prioriteetit, kasvu, työpaikat, maahanmuutto, turvallisuusasiat ja erityisesti halutaan rahalle vastinetta ja kun suunnittelua. Haluaisin vielä YMPstä kommentteja. Tässä on kolme toimintaa. Ensinnäkin varmistetaan kunnon ruokatuotanto puolelle miljardille ilmastonmuutoksen ja väestön kasvun aikana. Tätä ei voida pitää mitenkään itsestäselvänä asiana. Haluaisin kuitenkin, että kommentoisitte tätä taustaa vastaan äh, tek- äh, teollisuuden teknologisia äh, saavutuksia, ne eivät ole juurikaan kehittyneet, ja kun katsotaan, mihin rahoitusta kohdennetaan, meidän siinä löydettävä tapoja, joilla voidaan lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä. On sanottava, että nykyinen rahoitusmekanismi ei sovi tulevaisuuden haasteisiin. Pari esimerkki esimerkiksi tilatukijärjestelmä, se vastaa 70 prosenttia YMP budjetista, mutta kuitenkaan ei ole mitään suhdetta tämän eh, tilatukijärjestelmän ja tuottavuuden välillä. Tässä puhutaan siis tuosta vihreästä osuvuudesta ka- kaavissa. sitten sen sijaan tu- tutkimus, tu- investointi, mm, eh, markkinointi, mainostaminen eh, tuo paljon lisäarvoa. Eli niin tulevaisuudessa tämä, tämä suoratuki, mitä minä kuvailen aika, aika karkeaksi välineeksi, niin pitäisikö meillä olla sellainen järjestelmä, jossa maanviljelijät autetaan auttamaan itse itseään. Sitten ympäristöstä pitäisi saada reiluja, suhteellisen järkeviä korvauksia näistä palveluksista – mutta vaatimukset vaihtelevat valtivasti maasta toisen alueelta toiselle, ja siksi haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen, joka koskee lähinnä pilaria kaksi, ja osa koskee yhteisrahoitusta. Tämä vastaavuusperiaate, eli voisi varmasti olla kakkospilarista, mutta voitaisiin myös edellyttää lisää yhteisrahoitusta jäsenvaltioilta suhteessa niiden osuuteen budjetista. Sitten hallinto. Onko sitten sairaudet, hintojen volatiliteetti tai muut ääritilanteet kyseessä? Varmastikin on tilaa kehittää tällaisia hybridivälineitä osan julkisen ja yksityisen sektorin välineitä, joilla voidaan vaikuttaa valtavasti YMPn pelastamisessa. Ja vielä yksinkertaistamisesta tilintarkastustuomioistuimessa virhetaso on täysin samansuuntainen kuin sääntelyn monimutkaisuus maatalouden alalla, joten todella suuria muutoksia voitaisiin toivoa tälle puolelle. Tässä on aika monta asiaa, mutta muutamia, muutamia todella toivoisin teiltä kommentteja ja haluaisin rohkaista pohtimaan sitä, kuinka nämä välineet voisivat muuttua seuraavassa YMPssä. Kiitoksia. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia. No niin, e, esittelijä niitä tässä tekniikkaan ja poliittisiin vaihtoehtoihin asti etenitte, joten aika laajasti tuli asia käsiteltyä. Kuinka yhteisestä maatalouspolitiikasta siis voitaisiin saada todellista politiikkaa, todellista maantaloutta ja vielä todellisesti yhteistäkin? Tätä on syytä pohtia vuoden 2016 jälkeen, joka asetti viljelijöiden tulot niin kovalle koetukselle. Sitten edustaja Donano. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todella tuota kollega Schwarzin monimutkaisuuskysymystä vahvistaa. Koko ajan puhutaan menettelyn yksinkertaistamisesta ja nyt havaitsemme, että olemme todella kaukana siitä, että menettelyä olisi voitu yksinkertaistaa. Tämä pätee YMP sekä muihinkin politiikoihin. Meillä on eurooppalainen taso, mutta on myös kansallinen taso. Mikä on kunkin vastuuosuus, kuinka voidaan parantaa vuoropuhelua Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välillä eri asioissa. Tämä tuntuu tärkeältä, olisi hyvä paneutua näihin asioihin. Nämä maksuviivästykset ovat olleet dramaattisia jossakin jäsenvaltiossa. Ranskassa tilanne oli hyvin vaikea monille tiloilla, tiloille ja tästä meidän on syytä olla tietoisia varsinkin, kun viljelijöillä on paljon odotuksia – Monet viljelijät oikeastaan elävät YMPstä ja Euroopan tukiaisista. Mikäli tätä tukea ei tipu, niin panna lappu luukulle ja tämähän on toki ongelma ja se on ongelma myös nuorille. Mikäli ei ole kykyä elättää itseään näiltä tiloilta, niin eihän nuoret enää lähde tälle alalle. Joten tässä on todella ongelma, miten tässä voitaisiin tilannetta parantaa. Sitten tämä toinen pilari, viivästykset johtuvat muistakin menettelyistä, jotka ovat hyvin monimutkaisia. Kun olin alueen johdossa, niin havaitsin, kuinka monimutkaisia nämä välineet olivat silloin, kun tämä YMP toinen pilari otettiin käyttöön. Ja siinä oli vaikka mitä arviointia ennen ja jälkeen ja aikana, ja eihän tästä tullut loppua ollenkaan. Kyllä tämä pitää aivan selvästi sanoa, kyllä menettelyä on kertakaikkiaan yksinkertaistettava, jos näin onnistumme tekemään, niin kyllä sitten saadaan vauhtia. Sitten vielä tästä asiasisällöstä. Niin kuin Suvart sanoi, kyllä meidän on mentävä pidemmälle lämpeissä. Meillä pitää olla mekanismeiden avulla viljelijät selviävät sekä terveydellisistä että ilmastokriiseistä, mutta hintojen volatiliteetti on sellainen, jota emme ole voineet saada hallintaan – nyt en työtä tässä kyllä on, eikä se nyt kirjelmällä kaikki ratkea. Toki sitä odotetaan, koska se on tärkeää, mutta kyllä meidän on tehtävä ihan perusteellista työtä näissä asioissa. Ei kirjelmä tässä ole mikään pelastaja, vaan kyllä YMPn varsinainen sisältö ja menettelyn yksinkertaistaminen on tärkeää. Kiitoksia sitten edustaja Kolmelle. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Ja lämpimät kiitokset teille johtaja Hoisler tästä oikein hyvästä kattavasta esityksestä. Tässä on jo painotettu sitä, että kyseessä on tekninen asia ja se on ihan ymmärrettävää. Tekniset, hallinnolliset kysymykset, niitä nyt lähtisi kommentoimaan, vaan jos sallitte, Kysyisin hieman valmistelutöistä liittyen seuraavaan rahoituskehykseen. Alustavia keskustelujahan käydään ja olemme olleet yhteydessä myöskin herra Oettingerin ja jokunen aika sitten saimme myöskin väliarvion, puolivälin arvion tämänhetkisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Eli näiden teknisten kysymyksen, kysymysten yhteydessä juuri nyt kannattaisi ehkä pohtia sitä, mit, mihin EU haluaa mennä ja mikä on mahdollista. Ainahan puhutaan siitä, että byrokratia on syytä vähentää. No, abstraktisti kun asioista puhutaan, niin asioista ovat kaikki samaa mieltä, mutta sitten kun konkretiaan halutaan mennä, asia muuttuukin hieman hankalammaksi eikä tunnu järkevältä eh, mennä sanomaan, että halutaan toimivaltuuksia lisätä, eh, halutaan mahdollisimman eh, monelle alalle voida esittää tukia, mutta toisaalta halutaan purkaa byrokratiaa. Tällainen yhtälö ei toimi. Se ei ole toiminut aikaisemmin eikä tule toimimaan tulevaisuudessakaan. Jos keskustellaan esimerkiksi tilintarkastustuomioistuinten tai tahojen kanssa, vaikkapa kansallisten sellaisten kanssa, niin saadaan saadaan kuulla, että viljelijöitä harmittaa kovastikin se, kuinka suuri on byrokratian määrä. Esimerkiksi Baden-Württembergin osavaltion ähm, toimiston johtajan kanssa olen keskustellut asiasta ja viljelijöiden työtaakka on aivan valtava. Äh, mutta säännöt vaativat tällaisia menettelyjä. Säännöt ovat mitkä ne ovat, mutta meidän on nyt äh, tunnustettava, mitä haluamme tehdä. Joko yksinkertaistamme sääntöjä ja tämä sitten eh, ehkä johtaa siihen, että eh, eri jäsenmat hieman eri tavoin tulkitsevat sääntöjä, mutta silti toiminta saattaa olla tehokasta. Tai toinen vaihtoehto on, että tässä yhteydessä emme nyt tässä tänään, mutta ylipäätään tässä tulevien MF-neuvottelujen yhteydessä mietimme, mitkä ovat sellaisia seikkoja, joissa EUlta voidaan lisäarvoa saada. Ja teiltä, herra Jo kysyisin seuraavaa. Kun puhutaan maataloustuista ja maatalouden tukemisesta, mitkä ovat sellaisia aloja, joiden osalta teidän mielestämme tarvitaan paljon hallintoa, eli milloin tuki ja sen esittäminen voi hoitua melko kitkattomasti ja milloin se on sitten raskasta. Eli voitaisiin ehkä ajatella, että EU voisi eh, hieman päästä irti joistain asioista ja ne voitaisiin sitten hoitaa jäsenmaatasolla, eikä tämä aiheuttaisi taakkaa viljelijöille, mutta tuntuu hieman oudolta, että kaikki tulee hoitaa jotenkin EU-kautta. Kyllähän joidenkin tukien tulisi voida olla mahdollista kansallisesti tai aluetasollakin tulla hoidetuiksi, sillä kun puhutaan esimerkiksi nettomaksajista, nettomaksat maksavat EUlle eh, suuria summia ja saavat sitten näitä takaisin eh, jossain vaiheessa. Ehkä voisi olla järkevämpää ajatella, että ainakin joissain kysymyksissä kansallisetkin tuet saattaisivat näiden EU-tukien sijaan tulla kyseeseen. Näin taakkaan, byrokraattista taakkaa vähennettäisiin. Kiitoksia sitten edustaja Toma. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi kysymystä komissiolle. Ensinnäkin Voisitteko selvittää, mistä johtuu se, että kriisivaranto, joka on tarkoitettu kriisejä varten, tämä voi kuulostaa uskomattomalta, mutta sitä ei ole käytetty, vaikka kyllä tässä on kaiken näköisiä mahdollisuuksia ollut Venäjän, Venäjän kauppasaartomaitokriisi, Karjan kriisi, miksi sitä ei ole käytetty, mitä esteitä siinä oli ja kuinka ne voitaisiin välttää seuraavissa monivuotisissa rahoitusnäkymissä, eli millaisia esteitä on tämän kriisirahavarannon edessä ollut. Toinen kysymys komissaari Oettinger esitteli pohdintaa paperinsa koskien tulevaa MFF. Ja siinä käsiteltiin YMP uudelleen kansallistamisriskejä. Hän mainitsee muun muassa YMPn kans, uudelleen kansallistamisen yhtenä asiana ensimmäisessä vaiheessa, mm, miksi pääs ei, ja toiseksi vaiheessa pohdin sitä, millaisia riskejä tällaisesta uudelleen kansallistamisesta tulisi, millaisia seurauksia sillä olisi sisämarkkinoille, kun meillä olisi sitten eh, kansallisia valtion tukia, eikä enää eurooppalaisia tukia. Ja, ja tämähän tietenkin vaikuttaisi markkinoiden tasapainoon, jäsenvaltioiden tasapainoon. Meillähän on myös sosiaalisella alalla tai veroalalla tämän tyyppisiä ongelmia. Kiitoksia. Niin vielä yksi huomio, joka ei koske komissiota, vaan tätä meidän kokoustamme. Olen kuullut kollegoiden toivovan yksinkertaistamista, mutta sitten kun komissio ehdottaa omnibussia, jolla yksinkertaistettaisiin, niin jotkut meistä kuitenkin tekevät yhä enemmän tarkistuksia ja paisuttelevat tekstejä niin, että ei sitä paljon yksinkertaistamista jäljelle jää. Si, Madame Thomas, euh, Kiitoksia edustaja Tomaa siitä, että varoititte meitä omista ristiriidoistamme. Parlamentti koko ajan toivoo yksinkertaistamista, mutta kuitenkin jatkuvasti suoltaa tarkistuksia ja pyrkii mm, täydellisyyteen ja näin ollen vain monimutkaistuttaa sääntöjä ja vaatii sitten kuitenkin komissiota eh, toimimaan. La parole esittelijänä Ashworthin kanssa yksinkertaistamisasiassa. Ja, vielen Dank, tat mir leid, ich hatte... Niin, kiitos paljon pahoittelut. Minulla ei kaksi vierailijaryhmää, ei päässyt aikaisemmin. Haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Aina kaikki valittelemat valvontaa, tarkastuksia. Ja sitten katsotaan, ketä siellä valvotaan. <clears throat> Mutta rahoitustarkastuksesta ei ole niinkään kyse maataloudessa, vaan teknisistä tarkastuksista, jotka liittyvät maatalouteen. Asetukset ja asetukset, joiden kautta halutaan huolehtia siitä, että noudatetaan hyvää maatalouskäytäntöä. Ja lisäksi noudatetaanko täydentäviä ehtoja. Miten paljon meillä on siis tarkastuksia, jotka liittyvät varsinaisesti varainhoitoon ja miten paljon maatalouteen? Kiitos. Bien, je vois pas en näe muita kysymyksiä, joten Pyydän lupaa esittää huomiota esittää kysymyksiä. Prépare un cadre financier pluriannuel de 7 ans kun tätä seitsemänvuotista monivuotista rahoituskehitystä valmistellaan, niin kuinka siinä menettelyssä jaetaan YMPn määrärahat jäsenvaltioiden kesken? Meillähän on suoria tukia, mutta Tota, lisäksi melkein euromää, euron päälle katsotaan, millaiset summat menevät kullekin maalle ja jokainen jäsenvaltio haluaa tarkistaa, mahtoivatko he nyt saada niin paljon kuin oli tarkoitus. Haluaisin siis tietää, kuinka tämä valmistelu, äh, MFFn valmistelu tapahtuu ja kuinka nämä määrärahat jaetaan jäsenvaltioiden kesken. Multa osin haluaisin todeta sille ristiriidan, koska toisaaltahan tässä on tulotuosta kysymys viljelijöille, mutta se vaikuttaa hintoihin. Viljelijät haluaisivat tasapainottaa tilansa tilit, ei niinkään tuilla, vaan hinnoilla. Koko ajan kuitenkin tehdään uusia uusia kauppasopimuksia, jotka usein laskevat hintoja Euroopan unionin sisällä. Eikö YMPssä voitaisiin säästää, jos näkemyksemme vapaakauppasopimuksista olisi vähän erilainen ja maataloustuotteiden sijaan näissä vapaakauppasopimuksissa myös olisi erilainen. Tätä kysyn. Euroopan unionissa myös hyväksytään erilaista sääntelyä, estoja ja kieltoja koskien vaikka kasvimyrkkyjä, mutta jos nyt sitten kiellettäisiin tietyt neonikotoidit ja nämä fosfaatit, niin eikö sitten olisi hyvä, että Euroopan unioni rahoittaisi tutkimusta vaihtoehtojen löytämiseksi niin, että Euroopan maatalouden kilpailukyky kuitenkaan vaarantuisi. Tässä kysymykseni. No niin, hyvä johtaja, teillä on nyt puheenvuoro. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. No, jouduin nyt vähän hankalaan tilanteeseen, koska tulin tänne ja ajattelin, että tarkoitus on käydä eh, YMP-budjettiin liittyvistä hankalista teknisistä kysymyksistä. Niin, omassa vaalipiirissäni ja varmaan muuallakin ymmärretään, että tämä kaikki on tullut niin monimutkaiseksi, että emme oikein pysty selittämään edunsaajillekaan, mistä on kysymys. Jos sääntely on niin vaikea, että sitä ei pysty edes selittämään, niin ei mitään politiikkaa enää ole. Joten eh, edustaja Greslin ansiosta meidän on nyt löydettävä tapaa todella saada aikaan yksinkertaistamista. Euh, merci, merci, monsieur le président. le seul message que je voulais... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Halusin ainoastaan sanoa sen, että, että oikeastaan komissari Hogan tai pääjohtaja pikemminkin pitäisi olla täällä vastaamassa näihin hyvin poliittisiin kysymyksiin. <laughs> Äh, puhujat puhuvat yhtä aikaa. <coughs> No yritän kuitenkin vastata näihin asioihin, jotka täällä tuoten esille. Herra Asbo. Pähkinän kuoressaan nostitte esiin nämä hankalat, herkät poliittiset kysymykset, joita tarkastelemme Ja niin kuin totesitte, komission jäsen Hogan on todennut, että tullaan saamaan YMPn uudistuksesta tiedonanto vielä tämän vuoden puolella. Ja nämä mainitsemanne seikat kyllä nousevat esiin kyseisessä tiedonannossa. Mutta jos nyt kuitenkin käydään läpi näitä mainitsemia seikkoja. Ensinnäkin takarajat maksuille. Herra Tomas myöskin nosti tämän kysymyksen esiin. Lena pikemminkin maksumääräajat on tekninen kysymys, mutta toisaalta se ei sitä ole. Ja juuri täällä Euroopan parlamentissahan on aina painotettu sitä, kuinka tärkeää on, että tällaiset maksumääräajat lainsäädäntöön kirjataan, eli mihin mennessä maksut tulee viljelijöille suorittaa edellisellä MFF-kaudella. Teidän aloitteesta, eli parlamentin aloitteesta, esitettiin takaraja myöskin kakkospilarille. Eli jäsenmaa ei voi enää itse päättää, eh, milloin haluaa ja voi maksaa viljelijälle. Ei, vaan asetus esittää tietyt takarajat. Ja jos niitä ei noudateta, joudutaan seuraamusmenettelyihin jäsenmaiden osalta. Ja jäsenmaa, jonka itse tunnen parhaiten, on aikaisemmissa yhteyksissä joutunut tällaisten korjausmenettelyjen kohteeksi ja joutunut hyväksymään huomattaviakin rahoituksellisia korjauksia siksi, että maksut olivat jääneet maksamatta. Eli meidän on hyväksyttävä tietyt seikat viime vuonna, niin kuin varmasti tiedätte, ja tämä pitkälti heijastelee Ranskan tilannetta, mutta ei pelkästään Ranskan tilannetta. Siis monilla mailla oli viiveitä maksuissa siksi, että oli ensimmäinen vuosi, eh, kun uusi uudistus täytäntöön pantiin ja IT-järjestelyt ja monet aiheuttivat haasteita. Ja komissio oli näin ollen joustava, ei eh, halunnut, että jäsenmaat eh, ryntäävät maksamaan aikataulussa ja sitten tulee paljon virheitä. Ei, eh, on mahdollista myöskin esittää jatkoa näille takarajoille, mutta ne on määritelty tarkasti. Ja ne eivät ole siis jäsenmaan omassa harkintavallassa. Jos jäsenmaa nyt eh, uudistuksen kolmantena vuonna tulee sanomaan, että on joitain esimerkiksi IT-järjestelyihin riittyviä hankaluuksia, niin se ei enää perusteluksi riitä maksuviiveille. Sillä tämän säännöksen pointti liittyy juuri siihen, että on tärkeää, että viljelijät saavat maksunsa ajoissa. Ja sitten lyhyesti kommentoitte tätä RAL-kysymystä. Ymmärtänette, että tässä ei ole kyse nyt maksamattomista laskuista kakkospilarin osalta, varsin eh, pienet ovat summat tässä yhteydessä, kun puhutaan kakkospilarista. Eli tässä ei ole suuria hankaluuksia, kun maaseudun kehittämiskysymyksistä puhutaan. Ja sitten yksinkertaistamisasia, se nousi esiin, taisi olla kaikissa käytetyissä puheenvuoroissa. Totta on, että komissio jokunen aika sitten on ehdotuksen tehnyt ja uudistusta varten delegoitu säädös hyväksyttiin ja siitä äänestettiin Euroopan parlamentissa muutama viikko sitten ja se myöskin johtaa huomattaviin yksinkertaistuksiin. Ja omnibus-ehdotus, eh, jota käsitellään, eh, siinä myöskin esitetään maatalouteen liittyviä yksinkertaistuksia ja toivottavasti siinä edetään mahdollisimman nopeasti mutta sitten tärkeä kysymys, joka nousi eri puheenvuoroissa esiin, on seikka, e, jossa varmasti e, tarvitaan poliittista paineistusta. Komissaari Hoganhan on asettanut tämän yhdeksi prioriteetiksi ja todellakin näitä peruskysymyksiä on käsiteltävä kunnolla YMPhen liittyen. Ja tältä pohjalta sitten päästäisiin ulos tästä noidankehätilanteesta. tilanteesta eli että esitetään uusia säännöksiä, esitetään uusia hyväksyttävyysehtoja. Hyvä johtaja, jos teille sopii tässä vaiheessa vastaustanne. Edustaja Gresli haluaisi puuttua tähän ja ehkä esittää kysymyksen. Se viime torstaina Strasbourgissa osallistuin eh, maatalon trilogin eh, käsittelyyn. Eh, silloin, kun maatalouden omnibus oli esillä. Tarkistusehdotuksia on jätetty esimerkiksi liittyen hehtaari määrittelyihin, siten kuin tässä maa-alatunnistusmekanismissa ne tulisi huomioida. 0,1 on nyt nostettu tätä yhteen hehtaariin, eli kymmenkertaistettu. No, voidaan tietysti ajatella, että tämä on yksinkertaistamishanke, mutta tästä seuraa se, että ne jäsenmaat, joilla on toimiva järjestelmä, niitä ikään kuin rangaistaan ja sitten ne maat, joilla ei tällaista ole, eh, niitä ikään kuin palkitaan. Ja kysyisin teiltä, onko kyse yksinkertaistamisesta, jos eh, tässä todellakin kymmenkertaista nämä eh, vapaat alat näissä mittausjärjestelyissä? 0,1 mittauksien epätarkkuutena on osoittautunut, että useimmilla jäsenmailla tilanne on sellainen, että tämä ei ole sellainen mitattavissa oleva ala, jossa jonka osalta voidaan välttää virheet. Kuitenkin tässä suuruusluokka on edelleenkin melko alhainen ja ajatuksena olisi se, että että viljelijä ei saisi niin paljon tukia näiden palstojen osalta, mutta kuitenkin puitteet säilyisivät järkevinä silloinkin, jos mennään 0,9. Mutta tämä on herkkä asia, se on totta. Varsin monet jäsenmaat ovat onnistuneet uudistukset läpiviemään melko lailla kitkatta nyt on ehkä hieman ennen aikaista asiasta käydä keskustelua, mutta tänä vuonna kuitenkin tilintarkastustuomioistuin näiden eh, suorien tukien osalta tulee esittämään luotettavuuskirjelmän komissiolle. Eli on hyvinkin mahdollista huomioida nämä edellytykset ja mittasuureet, jotka asetuksessa mainitaan. Mutta sitten tähän liittyy ehkä myöskin se kysymys, mikä on se hinta, joka tästä tarkkuudesta joudutaan maksamaan. Onko se vielä perusteltu ja järkevä. Ja tältä pohjalta ehkä voidaan sitten kommentoida myöskin täällä esiin nostettua kysymyksiä ykkös- vai kakkospilarissa, kun on enemmän virheitä kummassa. No, kakkospilarissa eh, virheaste on korkeampi. Ja tämä johtuu siitä, että kakkospilari esittää laajemmat tarkkuusmahdollisuudet jäsenmaille. Ensimmäisen pilarin osalta nämä vaatimusseikat on määritelty pitkälti Brysselistä käsin. Ja sitten kakkospilarissa jäsenmaa, aluetaso, kulloinenkin jäsenmaa saa melko lailla paljon pelivaraa, pelivaraa hyvien toimien täytäntöön panemiseen, mutta tämä sitten usein tapahtuu kuitenkin valvontamahdollisuuksien kustannuksella ja siksi tällaisen gold tilanteeseen usein törmätään, eli jäsenmaa, alue, mm, tekee vielä jotain muutakin kuin mitä esitetään Brysselistä käsin. Ja usein sitten viljelijä, eh, tuen ja eh, saa sellaisen vaikutelman, että eh, valvontaelimet, eurooppalaiset sellaiset ikään kuin vainoaisivat mm, häntä. Ja sitten tästä sitten viimeisen kysymykseen, Rova Kresle voin todeta, että tämä on yksi näistä ongelmista, eli juuri oikeuskysymys alaan liittyen. Tämä ei liity eurooppalaisen lainsäädäntöön, vaan niihin sääntöihin, jotka pätevät viljelijään, viljelijään jolla on tietty maala ja johon liittyen hän voi saada tukia ja toisaalta mitä hänen pitää tehdä, jotta saadut tuet ovat oikeutetut myöskin kansallista lainsäädäntöä silmällä pitäen. Ja tällä tavalla ehkä helposti saattaa syntyä sellainen vaikutelma eh, edunsaajalle, että eh, häntä ympäröivät eh, suuret joukot valvovia tahoja. Ja jatkan tästä nyt sitten englanniksi. Acceptez-vous d'être interrompu? Sopiiko, että teitä keskeytetään tässä vaiheessa? No. Kiitos paljon puheenjohtaja ihan odottaakseni tätä, kun edustaja Gressle puhui helpottamisesta 0,1 hehtaaria toleranssin nostaminen hehtaari. Miten monesta eurosta tässä puhutaan? Tässä on eroja, ymmärrän, mutta jonkinlaisena keskiarvona vain. Miten monesta tukieurosta tässä olisi kyse yhden viljelijän osalta? Tämä on tämä aihe, josta voidaan lähteä kiistelemään. 300 euroa, jos puhuttaisiin hehtaarin asti. 30-300 euroa, tämä on se summa. 12 miljoonaa vuosittain enemmän näille tuottajille. Niin, niin, niin kuin tässähän pyöristetään hehtaariin. No ongelmahan on siinä, että tietenkin olisi tietty määrä ihmisiä, jotka olisivat alle tuon hehtaarin, mutta muut joutuisivat myös mittaamaan. Sekin tuottaisi työtä, koska ollaan uudessa luokassa silloin. Eli tätä työtä jouduttaisiin tekemään, mutta kustannuksia olisi enemmän. Nykymittausjärjestelmähän on sellainen, että siihen pitää olla varaa. Jos jätetään pois se alle hehtaarin, sehän voidaan silloin tehdä. Eli sama työmäärä, vaikka olisi 0,9, 0,1 hehtaaria tai 1 hehtaari, se tuppaa unohtumaan. Kyse, Samasta aiheesta edustaja Geijer. En yllättänyt saamani näin nopeasti puheenvuoroa. Tämä on mielenkiintoista keskustelua, koska jos nyt kuvitellaan, on edustaja Kölmel vaatimalla vaati tätä. Eli riski 300 euroa per maatalousyritys. Kysymys, johon Inge Gressle vielä puuttui, on Säästetäänkö tässä työtaakkaa vaiko eikö? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska mielestäni parlamentin pitäisi olla rehellinen, koska molemmat eivät ole tässä mahdollisia. Joko hyväksytään tietty epävarmuus siinä, minkä kokoista tukea EU maksaa. Kun lähdin liikkeelle tässä työssä, komissio PR-mielessä vähän epäonnistui ihan hyvin ajateltu ehdotus, mutta PR-mielessä sitä ei esitetty kovin hyvin, kun puhuttiin siitä, mikä on hyväksyttävä virhe taso. Ja sehän kuulostaa joidenkin korvissa siltä, ettei katsota enää vahdita enää ollenkaan. Mutta perusajatushan on ihan hyvä. Eli miten paljon maksamme valvonnasta, tarkastamisesta, jotta löydetään sellaisia virheitä, jotka ovat pienemmän arvoisia kuin se, miten paljon työtä niiden löytämiseen menee. Eli sitten voidaan sanoa, että, no, että käytetään 10 000, että voidaan tarkistaa, löydetäänkö sadan euron virheitä, niin sama kai ei ole taloudellisesti järkevänä karikoiden. Eikä tämä ole asia, joka on hankalasti esitettävä äänestäjille. Mutta nyt on ajateltava, miten voidaan vähentää byrokratiaa ja sanoa selvä loppujen lopuksi tilintarkastustuomioistuimet ja ne, jotka hallintotasolla tarkastelevat tätä ja sen valtion tasolla ja viljelijätilanteessa, jossa syntyy vähemmän työtä heille kaikille, vai vaaditaanko, että kaikki on tarkastettava ihan viimeistä pilkkua myöden – Tämä kysymys voidaan esittää äänestäjille. Olemme sanoneet, että tämä virhetaso on sellainen ja jokainen, joka on saanut 10 euroa liikaa, saa rangaistuksensa, mutta sitten kritisoidaan aina sitä, että olemme liian byrokraattisia liikaa tätä tarkastustaakkaa. Joten jossain vaiheessa kyllä parlamentin pitää keskustella tästä kysymyksestä mitä olemme valmiita hyväksymään, eli miten paljon haluamme maksaa näistä tarkastuksista, miten paljon työtä tehdään ja mitä saadaan toisaalta takaisin. Ja minusta tuntuu, että tämä ei enää ole kannattavaa, koska virheitä tietenkin löytyy aina. Jos ajatellaan vaikka tätä tarkastusjärjestelmää, me enää tiedä, että onko se enää paikalla. Ja sitten lähdetään aina tällaista pohtimaan, että siellä joku niitty vuorella ja kasvaako se sitten ihan umpi. Sitten siellä on ku- kymmenen puuta, sitten sanotaan, että tämä ei ole enää niittyä, vaan tämä onkin metsää. Tämä on jossain vaiheessa mielestäni ihan liikaa. Minä ainakin pelkään sitä, että tässä ajetaan kummituksia. Eli miten paljon meidän kannattaa maksaa, miten paljon meidän kannattaa sallia tiettyjä epätarkkuuksia sitä varten, että hallinnolliset kustannukset eivät silloin kasva liikaa. Tietenkin keltaisessa lehdistössä sitten on jotain juttuja siitä, että jotain on taas hoidettu väärin ja sitten lähdemme sanomaan, että kaikki pitää tarkastaa. Tässä pitää mielestäni lähteä suhtautumaan hiukan rennommin. Olkaa hyvä, herra äh, répondre äh, aux remarques de Monsieur Gaillard ou... Niin vastaanko edustaja Gairille vai jatkanko näiden aikaisempien vastausten kanssa aikaisemmista kysymyksistä? Gaillard. No sanotaan, että edustaja Geierin kommentit olivat vähän jatkoa Greslen huomioille. Mitkä ovat pienimpiä summia, joita YMPssä annetaan? Mitä nämä voisivat olla? No hyvin pieniä summia on. On edunsaajia, jotka saavat satoja euroja, eikä sen enempää erityisesti tietyissä maissa, joissa on hyvin pieniä tiloja. Jotkut viljelijät saavat todella hyvin pieniä summia. Tehän tiedätte, että komissio on usean kertaan tehnyt ehdotuksia, joilla rajattaisiin tätä niin, että olisi vähimmäis määrä edunsaajia, mutta neuvosto on sen aina hylännyt hyvin ymmärrettävistä syistä johtuen, koska tietyissä maissa ne edunsaajat, jotka saavat hyvin pieniä summia, niin heitä on hyvin paljon. Nythän meillä on tällainen yksinkertaistettu könttäsummajärjestelmä, josta eh, maksetaan pienille, pienviljelijöille. Tällainen järjestelmä on olemassa ja jossakin valtiossa sitä käytetään, mutta ehkä se ei ole riittävän hyvin vielä tiedossa niille, jotka voisivat siitä hyötyä. Yhden asian haluaisin tässä selventää. Meidän järjestelmämme mukaan, jos nyt vielä palaan tähän 300 euron esimerkkiin, meillä on tällainen toleranssi, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Tämä 300 euroa yksi hehtaari, no tässä rahastolle riski on 300 euroa, mutta edunsaajalle se on sataprosenttinen. Jos hän ed- ylittää x hehtaaria, joka meillä on viitetasona asetuksen noudattamista varten. Jos viljelijän ylitetään tuo, niin sitten menetetään kaikki. Siitä tulee oikein giljotiinivaikutus. Ja tämä varmasti aiheuttaa ongelmia, koska nämä edustaja Gajerin antamat esimerkit, eh, niin Itävallassahan muutama vuosi sitten oli juuri tuollaisia tuollaisia tilanteita, oliko se nyt liikaa vai liian vähän puita ja mitä siellä tapahtuikaan tilintarkastustoimistuimen tarkastajat ja komission tarkastajat päätyivät siihen päättelemään, että kaikki nämä tuet, joita viljelijöille oli annettu, e- eivät olleet mahdollisia hyväksyä. Meidän järjestelmämme on tällainen kaikki tai ei mitään. Ei ole mitään sietokykyä, että pitäisi maksaa takaisin ja niin, ja niin monta prosenttia. Jos ei pidetä kiinni säännöistä, menetetään tuki kokonaisuudessaan. Rahoituspuolella tietenkin siis riski on paljon enemmän kuin 300 euroa, koska säännöt ovat sellaiset, että jos nyt sitten viljelijä menee ylittää hehtaari rajansa, niin hän saattaa menettää vaikka sen 25 000 tai mikä ikinä hänen tuki summa olikaan. Tämä on poliittisesti monimutkainen asia. Teille on aika vaikea selittää tätä asiaa, eh, että ei nyt sitten katsottaisi niin tarkkaan, että hehtaari sinne tai tänne, mutta näin tämä ei ole. No niin, jatketaan näistä kysymyksistä, etten nyt unohtaisi mitään. Mr. Ashworth. Ashworthin puheenvuoron vielä. Mainitsitte Brexitin. Ymmärtänette, että en voi antaa mitään osviittaa. Näistä kysymyksistä neuvottelut ovat käynnistyneet. Rahoituskysymysten merkitys tietysti on tärkeä näissä neuvotteluissa, mutta ymmärtäneet, että en voi, eikä minulla ole tietojakaan tästä asiasta, että voisin lähemmin kommentoida tätä puolta. Mainitsitte riskihallinnoinnin ja tämä onkin elementti ja asia, eh, joka eh, varmasti painottuu uudessa YMPssä erityisesti. Komissio on hyväksynyt EU-taloudenpidosta uuden asiakirjan ja todellakin tämä on sellainen aiheala, johon on tehty konkreettinen ehdotus. Ja komissio työsti tätä ehdotusta ja varmasti voimme jossain vaiheessa siihen vielä palata. Ja Tämä liittyy myös siihen, mitä totesitte, että tulee paremmin kohdentaa tuet, jotka myönnetään viljelijöille. Tämä asia myöskin löytyy tästä tulevaisuusasiakirjasta. Kretso ja Oettinger olivat tätä hyväksymässä, ja nämä ovat molemmat tärkeitä elementtejä, kun käydään keskustelua näistä kysymyksistä. Ja Dolenon puheenvuorosta sitten, niin kuin jo aikaisemmin totesin, maksujen mm, Määräajat tullaan esittämään myöskin kakkospilarin kysymyksille ja näin pyritään välttämään sellainen tilanne, että viljelijä joutuu odottamaan maksujen liian kauan. Ja niin kuin jo totesin, omnibus-ehdotus on tässä mukana ja toivottavasti onnistutaan melko nopeasti etenemään tätäkin kautta asiassa. Ja sitten herra Kalmer totesin, että kakkospilari on taipuvaisempi eh, vahvaan valvontaan, taipuvaisempi kuin ykköspilari. Tähän on törmätty jäsenmaissa erityisesti Saksassa ja monesti ajatellaan, että maaseudun kehittämisohjelmat ovat liian raskaita, niissä on liian tarkat yksityiskohtaiset vaatimukset. Mutta ehkä yleisenä huomiona voisin kuitenkin tähän liittyen todeta seuraavan monimutkaisuus ja sitten toisaalta asetetut tavoitteet, ne ovat kytköksessä toisiinsa. Eli e, suorien tukien osalta asia ei ole kovinkaan monimutkainen, jos viherryttämisosio jätetään ulkopuolelle, koska ehdot e, tuen piiriin pääsemisestä liittyvät yksinkertaisesti siihen, että omistaa tietyn maa-alan, tietyn määrän maa-alaa. Eli määritelmän mukaisesti asia on melko yksinkertainen tietysti kun ajatellaan, että nykyään satelliitti ja muut valvontamenettelyt ovat nykyään käytössä ja mahdolliset. Mutta sitten kun puhutaan kakkospilarista, niin tilanne on hieman toisenlainen, koska silloin tarvitaan investointeja ja hankintoja, eh, tarvitaan jonkinlainen liiketaloudellinen suunnitelma investointisuunnitelma, joka on ympäristöystävällinen investointisuunnitelma, joka vastaa turva- ja mm, terveysaspekteja. Ja mitä enemmän mennään näihin kysymyksiin, niin sitä kohdennetumpaa tulee olemaan tuki, mutta toisaalta tällöin myöskin on olemassa suurempi riski sille, että jotain menee vinoon ja että edunsaaja ei täytäkään kaikkia kriteereitä, joiden tulisi täyttyä. Tämä on ollut hieman paradoksaalista ympäristössä, mutta monessa muussakin politiikassa. Eli poliitikkona tulee tietää, mitä haluaa. Haluaako kohdennettuja menettelyjä vai haluaako e, yksinkertaiset säännöt ja määräykset. Ja tämä valinta on tehtävä silloin, kun puhutaan yksinkertaistukseen liittyvistä seikoista, jos halutaan todellakin vilpittömästi ja rehellisesti asiasta keskustella maa kysytte, miksi kriisivaranta ei ole käytetty. No se johtuu yksinkertaisesti siitä, että sääntöjen mukaan se on aivan viime käden väliin. Mikäli kassassa ei ole yhtään rahaa, voidaan käyttää kriisivarantoa, mutta ei aikaisemmin. Onneksi tai valitettavasti riippuu näkökulmasta, vaikka kaikenlaisia maatalouden kriisejä viime vuosina on ollutkin, niin kassassa on aina riittänyt rahaa koska näitä resursseja, joista aikaisemmin kerroin. Tilanne oli aika, mukava, koska meillä oli merkittäviä korjauksia ja oli myös maitonmaksuja vielä melkein miljardi, joten kassassa oli paljon varoja otsakkeessa kaksi tuolla maatalouspuolella. Ja näin ollen pystymme rahoittamaan nämä kriisit käyttämättä kriisivarantoa. Tämä on varmasti aihe, josta varmasti tulette keskustelemaan tulevan MFFn yhteydessä. Pitäisikö sen ehtoja siis uudelleen tarkastella? Sitten uudelleen kansallistamisvaaroista, joista puhuitte. Tässäkin haluaisin viitata asiakirjaan, jonka komissaari Öttingen ja komissaari Kretsu esittelivät – Komissio on ottanut sen käsittelyyn, mutta se ei ole vielä ottanut siihen kantaa. Se, mitä sanoitte, niin se on todellakin tärkeä argumentti, joka olisi keskustelussa huomioitava. Eli mitä uudelleen kansallistamisvaaroja tähän liittyy? Millä, mitä riskiä on sille, että jotkut jäsenvaltiot haluavat ja pystyvät eh, järjestämään yhteisrahoitusta ja toisilla ei ole halua eikä myöskään kykyä tehdä näin tai jompaa kumpaa. Tämä varmastikin eh, on asiat myös yhteisrahoituksessa. Mutta tässähän myös eh, lojaalia kilpailua rikotaan, jos valtio tukee maataloustuotettaan sisämarkkinoilla. Kyllähän tämä on ihan epäreilua kilpailua. Tämä Edustaja Toma. Merci. Justement, ma question était... Niin, kysynkin juuri tätä. Aikooko komissio valmistella jonkinlaisen vaikutusten arvioinnin tästä mahdollisuudesta, niin että uuden kansallistaminen YMP puolella tapahtuisi osittain tätä kokonaan? Just... Niin kyllä todellakin näihin asioihin on todella paneuduttava. Kuten sanoit, kuinka puheenjohtaja puhui täällä valtiotuen lojaalisuudesta, ovatko nämä valtion tukisäännöt riittävän yksityiskohtaisia, että tällaista ongelmaa voidaan välttää. Kuitenkin yksi vaikeus tässä on se, että voidaan toki ajatella, että olisi valtion tukisääntöjä, jotka eivät mahdollista epäreilua kilpailua – mutta voiko olla sellaisia valtiotukisääntöjä, jotka pakottavat jäsenvaltion antamaan yhteisrahoitusta? Tämä, tämä on keskusteltava asia. Komission ja jäsenet ovat ottaneet tämän keskustelun juuri siksi, että tällaista avointa keskustelua siitä käytäisiin. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja teidän kaksi kysymystänne. Eli tämä jako, nämä jakosäännöt, nämähän ovat hyvin tärkeä osuus MFF-neuvotteluja, aina näin on ollutkin. Ja todellakin tämä oikeutettu, oikeudenmukainen vastine, joka on YMPn perusperiaate, on tässä kyseessä on hyvin täsmällisiä budjetteja, joita on jaettu ensimmäisen pilarin osalta, eli koskien näitä suoria tukia. Jokainen jäsenvaltio tietää, mikä oikeus hänelle, sille jää. No täytäntöpano ei koskaan ole sataprosenttista, tämä on vain oikeus. Tätä ei sovelleta markkinaosuuteen, joka kuuluu myös ensimmäisen pilarin. Siinä ei ole mitään, mitään budjettia, vaan kun kriisejä jossakin tapahtuu, niin sitten, sitten siihen varoja käytetään. Ja sitten tämä toinen pilari, kuten tiedätte, se kuului tähän poliittiseen diiliin teidän ja neuvoston välillä koskien määrärahojen jakoamista. Ja todella voin vahvistaa, että, että kyllä tässä jäsenvaltiot tietävät hyvin tärkeän, kuinka paljon heillä on oikeus saada YMPstä. Ja se on edelleen hyvin tärkeä osa politiikan vakautta. Niin eikö tämä olekin on varsinainen ongelma budjetin vuotuisuusperiaatteessa. on viljelijät eivät ehkä tarvitsisi näitä määrärahoja niin paljon, mutta sitten kuitenkin kun kriisi koittaa ja, ja apua tarvittaisiin, niin ottaen huomioon tämä vuosittaisuusperiaate, niin eh, niin, niin silloin ei ehkä sitä olekaan saatavilla. Tämä on aika absurdia. Kuinka päästäisiin irti tästä vuosittaisuusperiaatteesta YMPssä? Voitaisiinko ajatella, että näin tehtäisiin niin, että voitaisiin paremmin ottaa huomioon suhdanteet? Donc, je, je vous point purement technique. Oui, No, ihan teknisesti sanottuna on, onhan se mahdollista. Meillähän on tällainen Yhdysvaltojen tapainen järjestelmä, joka on pikemminkin suhdanteisiin perustuva, eli ei ole mitään viljelijöiden oikeuksia. Meidän on muistettava, että nämä ovat edunsaajien yksittäisiä oikeuksia ensimmäisessä pilarissa. Kun erhennyt täyttävät, niin viljelijällä on oikeus saada tämä tuki. Eli ei tämä ole vain poliittinen sitoumus, vaan se on oikeus. Mutta niin oikeus ei ole politiikka. Politiikkahan on tapa ratkaista ongelmia. Oikeus kuitenkin ei ole mitään po- po- po- politiikkaa, vaan se on käänteisesti toimiva. Näin ollen YMP on yhä vähemmän poliittista, yhä enemmän maataloutta. Toinen pilari on koko tärkeämpi sitten tämä, tämä on yhä vähemmän yhteistä, koska on tukea uudelleen kansallistetaan Kyllähän tässä on koko YMP kyseessä. Question, euh, donc, qui, qui, qui n'est pas nouvelle, hein, c'est une... Ei tämä mikään uusi juttu ole. Tätä keskustelua toki pitää käydä. Eli säilytetäänkö suorin tukien järjestelmään vuosittaiset ö, tuet tietyn aikaa vai pyritäänkö sellaiseen politiikkaan, jossa viljelijöille maksetaan kriisin sattuessa tai suhdanteiden vaatiessa – mutta jos hinnat ovat hyvät ja markkinat toimivat, niin viljelijät, eh, viljelijöillä ei ole tällaista oikeutta. Tietenkin komissio on jo tätä tilannetta tarkastellut jonkun aikaa, jos katsotaan amerikkalaisten kokemuksia. No ei ne nyt niin kehuttavia ole sielläkään, ei kustannusten eikä tehokkuuden puolella, eikä myöskään sen suhteen, voidaanko ennakoida tulee, menoja paremmin kun katsotaan meidän eh, rahoituspuitteita, meidän olisi hyvin vaikea kuvitella, että jonakin vuonna maatalousbudjetti olisi 10 miljardia ja seuraavana 100 miljardia. Kyllä meidän järjestelmämme joutuisi moisiin vaikeuksiin, jos tällaiseen tilanteeseen pitäisi vastata. Niin tätä on kysyntä pohtia, kun meillä on tiukka, jäykkä, et, seitsemäksi vuodeksi etukäteen lukoon eh, rahoitus puite, niin sitten kun tulee kriisi, niin sitten pitää näitä erityisrahastoja ja muita, muita mekanismeja keksiä. Budjetti muuttuu oikeastaan karikatyyriksi, kun se on lukittu tuollaiseksi monivuotiseksi paketiksi. No niin, nyt annan esittelijöille pysyville esittelijöille pysyvälle esittelijälle edustajan Ashworthille puheenvuoron. Hän voi vetää johtopäätökset tästä keskustelusta. Yksinkertaistamisesta puhuttiin paljon. No, tässä on tämä monimutkaisuus, joka johtuu parlamentin rikkaista keskusteluista. Mais on a compris que les États membres peuvent surtranscrire. Sitten on toki niinkin, että jäsenvaltiot voivat liiallisestikin ottaa nämä direktiivit haltuun, joka välisee monimutkaisuutta. Joilla, joissakin maissa ja joillakin alueilla vielä lisätään oma panos tähän asiaan. Mutta sitten kun edunsaajat suuttuvat eh, monenmutkaisuutta vastaan, niin on hyvin houkuttelevaa osoittaa syyttävällä sormella Eurooppa. Se ei ole kovinkaan rohkea toiminta. Edustaja Ashworth, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin kiittää Hausleria. Tunne sympatiaa häntä kohtaan, kun hän varmaankin oletti, että täällä käytäisiin teknistä keskustelua, niin kuin hän itse sanoi, mutta kuitenkin haluaisin vakuuttaa, että tämä oli meille kovin arvokas kokous. Hmm. Teknisestä keskustelustamme saimme oikein hyvää tietoa. Lisäselitystä siitä, miten järjestelmä toimii, siitä kiitokset. Mutta tietenkin näin tietenkin tulee esiin muutamia erityiskysymyksiä, joista keskusteltiin enemmän. Usein esiin tuleva kysymys on se, että jatkuvasti halutaan yksinkertaista, Ja miten löydetään kunnon tasapaino? Miten löydetään sopusuhta sen välillä, että huolehditaan tilintarkastuksesta ja tilivelvollisuudesta ja samalla yksinkertaistetaan. Ne ovat poliittisia päätöksiä. Toinen poliittinen ulottuvuus. Ja te oikeastaan vauhdititte tätä keskustelua, on se, miten prosessit voivat muuttua, kun katsotaan tulevaa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Miten näitä välineitä voidaan käyttää maatalouspolitiikassa. Tämä keskustelu on ihan alussa, mutta saimme paljon arvokasta pureskeltavaa tämän päivän keskustelusta. Kiitos, että tulitte tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Tämä oli todella meille arvokasta. Kiitos. Qu'on peut applaudir, euh, monsieur No niin, varmaankin voimme nyt osoittaa suosiota herra Häyslerille tästä ajasta ja selkeistä vastauksista. Ymmärsimme, että tekniikka on tekniikka ja menettelyt on menettelyä, mutta me olemme täällä kansanvalitsemia edustajia. Meidän on annettava poliittista suuntaa ja käytettävä teknologiaa hyvin. Mutta sitten kun menee niin monimutkaisuuksiksi, ettei sääntöjä enää osata selittää, niin on aika määritellä politiikka uudelleen. Kiitoksia. Tämäpä tästä tällä kertaa. Pian alkavat keskustelut monivuotisesta rahoituskehyksistä, MFstä ja näin tulevaisuuden keskusteluihin voidaan osallistua. Je vais maintenant donner la parole à nos rapporteurs. Nyt annan puheenvuoron yleisesittelijöille Gair ja Muresan. Gair budjetti 2017 ja Muresan 2018. Voitte kertoa asiasta, josta parlamentin jäsenet pitävät suuresti, kun he voivat osoittaa oman lisäarvonsa. Eli missä mennään valmistelevien toimien ja pilottihankkeiden osalta. President, ich, ähm, Puheenjohtaja, mitä tulee pilottihankkeisiin tämän talousarviokannan aikana, en voi kovinkaan paljon kommentoida, koska en ole saanut tietoa. Eli ehkä kerron hieman valmisteluista liittyen ensi vuoden pilottihankkeisiin. Ja annan tästäkin sitten tämän sanasen eteenpäin kyseisen aiheen valmistelijalle, koska tästäkään minulla ei ole nyt esittää mitään konkreettisempaa. Yes, Mr. President, you are right. Niin, kiitos puheenjohtaja, aivan totta. Kiitos oikein paljon. Meidän työmme Pilottihan kestää valmistelutoimista toteutuu eri vaiheissa. Määräaika kolmas toukokuuta oli tämä määräaika, jota ennen yksittäiset jäsenet, valiokunnat ja poliittiset ryhmät voivat esittää budjettivaliokunnalle pilottihankkeiden listaa, jota toivottiin tuettavaksi, jotta budjettivaliokunta parlamentin nimissä voi lähettää nämä komission arvioitavaksi. Näin teimme 344 hanketta arvioitavaksi lähetettiin komission pilottihankkeiden valmistelutoimia yhdessä. Viime viikolla saatiin komission arvio ja haluaisin antaa teille nyt katsauksen tähän. Kuten tiedätte, komission on arvioitava A, B, C tai D hankkeita. A tarkoittaa sitä, että pilottihanke voidaan toteuttaa, kuten parlamentti on sitä ehdottanut – 60 344 sai aan. Komissio sanoi, että nämä voidaan toteuttaa. 54 sai arvioksi B. Tarkoittaa sitä, että nämä voidaan osittain täytäntöpanna. Tai ehkä jopa täysin tietyn ehdon, jos niitä vähän muutetaan – Eli periaatteessa B tarkoittaa sitä, että pilottihanke on ihan hyvä, mutta siihen tarvitaan jotain sopeutuksia, tai sitä voidaan osittain täytäntöönpanna. 54 344 sai B. Suurin osa sai C. 183 hanketta 344. Tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin ehdottama pilottihanke on täysin katettu nykylainsäädännössä tai lainsäädännössä, joka on ihan tuloillaan – ja että kysymykseen puututaan nykyohjelmissa. Näin käy erittäin usein, että parlamentin jäsenellä on hyvä ajatus ja tietämättä, että tällainen hanke saa jo rahoitusta nykyohjelmista ja sitten tämä tieto saadaan komissiolta. 47 pilottihanketta tai valmistelutointa sai D-arvosanaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä ei voida täytäntöönpanna, panna tai että on täytäntöön pantu aikaisemmin, joten niitä ei voida enää tukea. Yhteenvedonomaisesti siis 60 sai A, eli loistavan, 54 sai B, 183 C ja 47 D. Ja minä sanoin, kun kävin kaikissa yksittäisissä valiokunnissa parlamentissa, sanoin kollegoille, että me keskitymme niihin hankkeisiin, jotka saavat arvosanaksi A tai B. jossa komissio siis sanoi, että niitä voidaan täysin tai osittain täytäntöönpanna. Voidaan täytäntöönpanna täysin tai jos osittain ainoastaan tai jos pikkumuutoksia tehdään. Emme tietenkään voi harkita sen saaneita hankkeita, jotka on jo katettu toisin toimin tai D, jos komissio sanoo, että näitä ei voida toteuttaa. Näin sanoimme alusta asti, että keskitytään niihin hankkeisiin, jotka saavat arviokseen A tai B. A tai B sai 114 344 hankkeesta, eli noin kolmannes. Nämä ovat niitä hankkeita, joita pyrimme rahoittamaan, valmistelutoimia pilottihankkeita. Nyt kerro miten paljon rahaa meillä on, riittääkö tämä raha ja miten tästä voitaisiin edetä pilottihankkeille. 40 miljoonaa euroa on varattu kaiken kaikkiaan valmistelutoimia varten, uusia toimia varten 50 ja kokonaissumma, siis mukaan lukien valmistelutoimet, jotka jatkuvat edelliseltä vuodelta, on 100 miljoonaa euroa. No niin. Pilottihankkeita varten 40 miljoonaa, kuten sanoin. Jos katsotaan pilottihankkeita, jotka saivat Aan arvioksia, rahoittaisimme prosenttisesti niitä, kuten jäsenet ovat ehdottaneet, 46,9 miljoonaa euroa – jos A ja B pilottihankkeet, niin 105 miljoonaa euroa. Meillä on 40 miljoonaa euroa. Joten puheenjohtaja, kollegat, minä ehdottaisin seuraavanlaista menettelyä. Pyytäisin ystävällisesti poliittisia ryhmiä, varjoesittelijöitä tai koordinaattoreita, näin täällä kollegoita, asia D ryhmästä tai kölmeliä säädöstä. Pyytäisin ystävällisesti, että poliittiset ryhmät lähettäisivät minulle prioriteettilistan. Mikä olisi tärkeintä poliittisille ryhmille? Ja nämä prioriteetit ryhmistä otetaan huomioon ensinnäkin. Toiseksi pyrimme tietenkin tasapainottelemaan valiokuntien välillä. Ei siis 15 hanketta kuut valiokunnasta ja 15 itsestä tai päinvastoin, vaan meidän pitää löytää jonkinlainen tasapaino poliittisten ryhmien poliittiset prioriteetit, toisaalta tasapaino eri valiokuntien kesken ja hyvistä hankkeista, koska sekä A- että B-hankkeet ovat hyviä hankkeita. Niistä haluaisin, että voimme aloittaa mahdollisimman monta. Jos katsotaan niitä hankkeita, jotka ovat prioriteettihankkeita poliittisille ryhmille – ja ottaen huomioon tasapainon parlamentin valiokuntien kesken, jos olemme edelleen vähän yli tuon kokonaiskaton, sanoisin mieluummin, että leikataan B-hankkeiden summasta 20-30 prosenttia. Eli hankkeet voisivat lähteä liikkeelle ja jätetä siis liikaa niitä syrjiin. Eli se tasapaino, jota ajan nyt takaa, on se, että voidaan aloittaa mahdollisimman monet hyvät hankkeet ja mieluummin sitten vähän leikata tuota rahoitusta, kun jättää useampia hankkeita ulkopuolelle. Samalla pitää olla tarkkana niin, että tuo jäljelle jäävä tuki pienen leikkauksen jälkeen vielä mahdollistaa hankkeen täytäntöönpanon, koska jos leikataan 70 prosenttia, niin eihän se ole enää järkevää. Hanketta ei voida silloin aloittaa. Eli kuten sanoin, pyrimme jättämään mahdollisimman harvat hankkeet tuetta Pyrimme täytäntöönpanemaan mahdollisimman monet A- ja B-hankkeet, mutta sitä varten meidän on tiedettävä prioriteetit, jotta tiedetään, mistä voidaan leikata ja sitten leikataan vähän summia, ettei uhata hankkeiden toteutettavuutta. Jos halutaan jättää hankkeita ulkopuolelle, niin B-hankkeita leikataan todennäköisemmin tätä ulkopuolelle kuin A-saaneet. A-hankkeet ovat komission mielestä ihan täydellisiä, joten niitä voitaisiin täytäntöönpanna suoraan valmistelutoimista. Tilanne on vähän parempi siinä mielessä, että jos katsotaan kaikkia valmistelutoimia, jotka saivat A ja B komissiolta, mukaan lukien valmistelutoimet, jotka liittyvät puolustukselta, komissio esitti 106,6 miljoonaa euroa. Meillä on 100 käytössä, joten pikkusopeut ehdotuksia vain pitää tehdä. Ja suhtaudun todella luottavaisesti siihen, että työ on helpompaa. Mutta kuten sanoin pilottihankkeiden osalta, tarvitsemme ryhmien ja parlamentin jäsenten tukea. Tässä kaikki hyvä puheenjohtaja. Minun puoleltani olisin kiitollinen, jos kollegat lähiviikkoina voisivat kertoa, mitkä hankkeet ovat heille tärkeitä. Avoimesti haluan myös sanoa kollegoille, että pilottihankkeet ja on esittävä budjettitarkistuksina. Tämä tunnetaan, tämä menettely. Eli ennakkoarvion pyytäminen ei tarkoita sitä, että ne sisällytetään budjettiin. Kollegat varmasti tietävät tämän, mutta ystävällisesti halusin kuitenkin muistuttaa, että nämä pitää esittää budjettitarkistuksina, jotta ne muodollisesti todella esitetään. Eipä enempää puheenjohtaja, mielelläni käyn keskustelua tänään ja Mielelläni teen yhteistyötä kollegien kanssa lähiviikkoina. Kiitokset. Oikein hyvin kuvailitte sitä, tätä tilannetta ja toivottavasti todellakin saadaan nämä asiat hoidettua aikataulun mukaisesti ennen kuin lähdetään käymään tätä budjettiehdotusta. Te mainitsitte näistä eh, metodeista ja muista seikoista ja varmasti Euroopan komissio myöskin huomioi nämä esittämänne seikat ja ohjeet. Joten ovat pyytäneet puheenvuoroa, olkaa hyvä. Ehkäpä voisitte kertoa hieman siitä, miten menettelyt hoidetaan näiden pilottihankkeiden osalta. Esimerkiksi eh, mehiläisiin liittyvä pilottihanke ei ole saanut oikein minkäänlaista reaktiota komissiolta. Olisi hyvä kuulla, miten komission tarkoitus on reagoida. Tämä siis ensimmäisenä kysymyksenä. Ehkäpä komission edustaja voi vastata esitettyyn kysymykseen. Kiitos. Kiitos tästä kysymyksestä ja kiitos myös kollegalle näistä eh, hyvistä selvennyksistä ST-ryhmä ilman muuta tukee tätä menettelyä, jonka tässä esittelijä töiden pohjaksi esitti, mutta sitten mitä tulee poliittisiin sisältöihin, toteutamme oman arviomme ja tässä lähdemme liikkeelle ensinnäkin niistä suuntaviivoista, jotka parlamentti maaliskuussa esitti ja toisaalta sitten tietysti trilogin pohjalta esitetty mandaatti tulee tässä huomioida. Ja toivottavasti näissä asioissa hyvin edetään. Mutta viime viikollahan tämä asia todellakin trilogissa esiin nousi ja toisaalta poliittinen arvio sen ryhmämme myöskin tulee tekemään. Tietysti valintoja on tehtävä, jos asioita on paljon enkä nyt tätä halua liian suoraan esittää. Selvää on, että teemme paljon kaikenlaista, mutta yleisesti ottaen ei ehkä kannata valita sellaista lähestymistapaa, jossa pyrkii tyydyttämään kaikkia, olemaan kaikille mieleen. Ehkä kannattaa jollain lailla karsia ja hankkeiden lukumäärää sen sijaan, että pyritään rahoittamaan kaikkia mahdollisia prioriteetteja tarvitaan ja tämä on pidettävä mielessä myöskin Euroopan parlamentissa. Tältä pohjalta selkeitä valintoja on syytä tehdä. Tähän suuntaanhan tässä mennäänkin ja me tämän suuntaisilla linjoilla olisimme näissä valintakysymyksissä. Sitten mitä tulee tähän komission asiakirjaan, katsoisimme, että vaikuttaa siltä, että komissio on nyt todellakin hieman vakavammin ottanut käsittelyyn tämän pilottihankeasian verrattuna aikaisempiin vuosiin. No mitään tarkkoja lukuja minulla ei tässä nyt ole, mutta tämä on siis tällainen alustava vaikutelmamme ainakin. Kiitos. Euh, niin tämä tiukkuus toki helpottaa meidän tehtävämme. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Ilmeisesti Olbrist ei. Ennen kuin kuulemme yleisesittelijää lopuksi. Kuka edustaa komissiota, kuka voisi vastata Donanolle, joka ihmettelee, että kaksi vuotta sitten hyväksytty pilottihanke ja sen tarjous pyyntökilpailuun, että siitä ei mitään konkreettisia vaikutuksia vielä toistaiseksi saatu. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos yleisesittelijälle hyvin selkeästä katsauksesta. Komissio on hyvin kiitollinen siitä, että esittelijä aikoo rajata pilottihankkeet ja valmistelutoimet, joita ehdotetaan A- ja B-luokituksen saaneisiin komission arvion mukaan. Komissio teki valtavasti työtä arvioidakseen 344 hanketta ja hienoa, että meidän kantamme näin otettiin huomioon. Ehkä yksi pikku kommentti. Edustaja on ehdottanut, että käynnistettäisiin mahdollisimman monta hanketta ja mikäli se on välttämätöntä, leikattaisiin hankkeiden saaman tuen määrää. Tämä on ihan ymmärrettävää, mutta jos katsotaan trendiä viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana, nähdään, että tämä strategia johtaa siihen, että hankekohtaisesti – yleensä saadaan pienempi tukisumma. Ei se ehkä katastrofi ole, mutta tämä pitäisi tiedostaa, jos ajatellaan pilotti kohtaisesti 2009 vuonna. Se oli lähellä 2 miljoonaa. Viime vuonna, vuonna 2016, vähän yli 500 000, joten valtavasta erosta on kyse. Keskimäärä valmistelutoimia varten oli lähellä 3,5 miljoonaa vuonna 2009. Jos jätetään valmistelutoimet, jotka liittyvät puolustukseen pois. Se on vähän eri asia, niin viime vuonna miljoona tai puolitoista. Eli ihan yleinen kommentti liittyen tähän trendiin, jonka olemme voineet todeta. Ja sitten yksityiskohtaisemmin valmistelutoimista – Minun on tarkistettava tämä ja lähettää vastaus kirjallisena. Minulla ei ole tällaista tietoa mukana, niin vastaan kirjallisesti. Ongelma on se, että aina kun kysyn tästä, niin aina minulla vastataan, että vastaamme kirjallisesti, mutta koskaan en kuitenkaan saa vastausta. No, toivon, että tähän tulee muutos. Muutos, muussa tapauksessa me suutumme. Teillä on nyt raskas vastuu, hyvä herra. Kahdeksan päivän kuluessa Edustaja Dönano tarvitsee vastauksen niin, että emme epäile komissiota toimittomuudesta tällaisissa tilanteissa. Ensi viikolla, viikon päästä meillä on vihreä viikko, sehän on hyvä mehiläisten kannalta. Bon. Monsieur le rapporteur général, pour conclure. Yleisesittelijä, olkaa hyvä. President, uh... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kyllä, olen samaa mieltä tällä sanotun kanssa siinä mielessä, että meidän työmme pitää olla järkevää lopulta. Kun sanon, että haluan, että käynnistetään mahdollisimman monta pilottihanketta, joita kollegat ovat tukeneet, niin minä ymmärrän samalla sen, mitä aikaisemmin sanon, että jos summaa leikataan liikaa, niin työpaikan päällä ei ole järkevää enää toteutettavissa. Itse ehdotin pilottihanketta pari vuotta sitten ja valvoin komission täytäntöönpanoa. Tiedän, että jos budjetti on liian pieni, niin on kyllä hyvin hankalaa järkevää pilottihanketta tai valmistelevaa toimia saada aikaiseksi. Tämän sanottoni. Haluan vakuuttaa, että me emme lähde merkittävästi leikkaamaan niitä hyviä pilottihankkeita, jotka ansaitsevat tukeamme. Minä on oikeassa siinä, että meidän pitäisi selkeästi voida osoittaa parlamentin poliittiset prioriteetit. Niiden pitää näkyä pilotihankkeissa ja valmistelevissa toimissa. Kuten sanoin, pyrimme rahoittamaan mahdollisimman monia hyviä hankkeita, kuten komissio on sanonut, arvioinut ne a ja b mutta järkevällä tapaa, sen voi vakuuttaa. Ja meidän on siis huolehdittava siitä, että jokainen pilottihanke ja valmistelutoimi, joka saatetaan liikkeelle, voivat toimia ihan hyvin ehdoin. Enempää en halua tällä kertaa puhua. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä esittelijä ja ehkäpä on niin, että ensi vuonna yhdessä allekirjoitamme pilotti, pilottiprojektin, joka tarkoituksena on yksinkertaistaa komission ja Euroopan unionin menettelyjä. Notre euh, Tähän suuntaan meitä rohkaistaan toimimaan. No niin, nyt annan puheenvuoron Jens Kajerille. Hän esittelee meille eh, tuon eh, lisätalousarvioesityksen numero kolme. Kiitos. Lisätalousarvioesitys numero kolme on ehkä sikäli hieman eh, outo, että tähän liittyy tuttua ja myöskin tuntematonta Tällähän komissio panee täytäntöön sen lupauksen, jonka se tämän vuoden talousarvion osalta esitti 500 miljoonaa euroa uudelleen tähän nuorisotyöllisyysaloitteeseen mukaan sitoumuksiin. Maksuista puhuttaessa varat riittävät tämän vuoden osalta, mutta sitoumusten osalta ei ole mahdollista käynnistää uusia eh, menettelyjä. Ja tämä oli yksi niistä kohdista, joista pitkään keskusteltiin, kun tämän vuoden talousarviota puitiin menettelyjen yhteydessä komissio sitten teki ehdotuksen, että voitaisiin ajatella, että 500 miljoonaa olisi mahdollista sitoumuksiin saada lisätalousarvion myötä. Ja tämä on nyt tilanne. Eikä tästä varmasti sen suurempaa keskustelua tarvitse käydä. Hieman minua kuitenkin yllätti se, että tässä kuitenkin esitetään kahta muutosta kahden viraston osalta. Tämä on hieman outoa tässä yhteydessä ja niinpä katsoin asiaa hieman tarkemmin ja katsoin, ei kai tässä nyt sitten ole e, koira haudattuna. Ja todellakin kyselin e, tästä asiasta vähän tarkemmin, mutta e, onneksi näin ei näytä olevan osalta tiettyjä epäselvyyksiä, mitä tulee henkilökunnan eh, virkaluokituksiin. Ja tästä varmasti on keskusteltukin muissa yhteydessä, mutta tulee budjetin suuruuteen ja lukumäärään työpaikkojen osalta näitä ei muuteta ja näin ollen ei kannata kritiikkiäkään esittää. Sitten Cesar Kaakkonen tämähän ei sinällään ole eh, virasto, vaan tällainen eh, mulla on yhteenliittyvää tässä sitten pääjohtaja, toimitusjohtaja AD14 siirtyy AD15 palkkaluokkaan. Ja tämä nyt sitten eh, jää pois, kun nykyinen johtaja jättää tehtävänsä. Eli mistään oudosta menettelystä tässä ei ole kyse. Neuvostokin tämän hyväksyi, enkä tiedä minkä takia meidän tulisi vastustaa. Ja näin ollen esittäisin kollegoille, että lisätalousarvioesitys numero kolme voitaisiin hyväksyä siinä muodossa, kun komissio sen on esittänyt. Kiitoksia hyvä yleisesittelijä. Nyt toivon, että kollegat, jotka haluavat ottaa tähän kantaa, pyytävät puheenvuoroa. Näinpä. Että yleisesittelijä on vastannut kaikkiin kysymyksiin. La commission des budgets euh... budjettivaliokunta ottaa kantaa tähän asiaan 30.31. elokuuta pidettävässä kokouksessa täysistuntoon tämä menee Strasbourgiin syyskuussa. Tarkistukset pitäisi jättää viimeistään määräajassa, josta teille kerrotaan myöhemmin. une date qui mettra en émoi les Français. Les amendements doivent... Määräaikojen jättämisen, <laughs> eikö vaan tarkistusten jättämisen määräaika 14. heinäkuuta, jonka ainakin ranskalaiset muistavat hyvin kello 11. Eli samaan aikaan kun Champs-Élysées paraatit pyörivät. Seuraavana puheenvuoron Lavialle aiheena Euroopan unionin solidarisuusrahaston varojen käyttöön otto tuen antamiseksi Italialle, joka on ollut aikamoisten luonnonmullistusten kourissa dramaattisin seurauksin. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissio mahdollisti solidaarisuusrahaston varojen käyttöönoton, jotta Italia saisi taloudellista tukea näiden pahojen eh, maanjäristysten jäljiltä, eh, joita siis eh, ilmeni viime syksynä ja talvena todellakin 5,9-6,5 asteen järjestyksistä Richterin asteikolla oli kyse. Abruzon, Lazion, Markin ja Umbrian alueella näitä esiintyi. Niinpä on esitetty pyyntö tämän solidarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi ja näin suuresta summasta tämän rahaston varojen käyttöön liittyen koskaan aikaisemmin ei ole ollut kyse, eli 1,2 miljardista eurosta on kyse. Umbrian, Laatsion ja muiden Italian pohjoisten alueiden osalta tilanne on ollut todellakin paha. Elokuun maanjärjestys aiheutti 299 henkilön kuoleman ja lähes 400 loukkaantui. Ja sitten lokakuussa ei kuolonuhreja, äh, mutta on kuitenkin loukkaantuneita 34. Ja tuhannet ihmiset jouduttiin evakuoimaan kodeistaan ja 30 000 ihmistä joutui avun tarpeen varaan. Kun arvioidaan vahinkojen kokonaissuuruutta, puhutaan noin 20 miljardista eurosta. Tämä summa ylittää 1,5 prosentin eh, vaatimuksen suhteessa BKT ja myöskin tämän kynnysarvon solidaarisuusrahaston käytön mahdollisuudesta. Luonnonkatastrofista siis oli kyse ja vakavasta sellaisesta. Näin ollen summa, jota on esitetty, on näin huomattavan korkea. Mahdollisuus käyttää solidarisuusrahastoa ja 1,15 miljardin suurta summaa esitettiin tammikuussa ja tämä pitkälti vastaa eh, sitä, mitä, eh, mihin päädyttiin helmikuun esityksessä eli kokonaissumma eh, eh, on jäänyt käyttämättä. Eh, ja tärkeää on, että nyt vuoden 2017 yhteydessä saadaan tämä summa käyttöön. Ja nämä summat vastaavat myöskin mahdollisuutta käyttää kyseistä rahastoa ja sitä, mitä esitettiin tämän vuoden alussa. Ja näin ollen, jos vuoden 2016 tilanne huomioiden ja toisaalta sitten tämä osuus 2017 osalta ei saada katetuksi tätä kokonaan ja sen vuoksi ja komissio pitääkin tätä esitystä perusteltuna eli artikla 10 ja kohta 2 asetuksessa, joka esittää eh, monivuotisen rahoituskehyksen, eli nämä näiden summien väliset erot tulisi saada näin hoidettua ja näin vuoden 2018 aikana saada nämä kiintiöt hoidettua. Ja pyydämme näin ollen vuoden 2017 talousarvion muutosta korjaavaa talousarviota numeroa neljä siis. Ja hyvät kollegat, eh, näiden luonnon katastrofitilanteiden vuoksi toivoisin, että olette valmiit tukemaan tätä ehdotusta ja hyväksymään tämän mietinnön, jotta heti kesän jälkeen saadaan käynnistettyä tämä järjestelmä ja jälleen rakennushankkeet saadaan vauhtiin. On muistettava, että monet menettivät koko omaisuutensa näiden maanjäristysten vuoksi. Merci, Kiitoksia tästä. Kiitoksia, kun muistutitte meitä näistä Italiassa tapahtuneista traagisista ilmiöistä. Ne muistuttavat, ne muistuttavat Eurooppaa siitä, että solidarisuutta tarvitaan. Koreperin pitäisi ottaa ehdotukseen kantaa ilman tarkistuksia 12. heinäkuuta, jotta voidaan menettelyä nopeuttaa. Neuvosto tulee ottamaan kantaa tähän kirjallisen menettelyn kautta, joka päättyy 4. syyskuuta. Tämä valiokunta äänestää omasta kannastaan 30.31. elokuuta pidettävässä kokouksessa ja eh, Strasbourgin täysistuntoon tämän pitäisi mennä syyskuussa. Haluatko joku käyttää puheenvuoroa? Ei varmaan, onko kaikki sanottu? Dynano. Niin, ryhmämme tosiaan tukee täysin Lävien mietintöä. On aivan välttämätöntä, että Euroopan unioni toimii solidaarisesti Italia kohtaan tässä asiassa. Kiitoksia toinen puhuja. Kollega. Kuten kollega Lavia totesi, todellakin toivon, että saadaan eh, suuri tuki tämä 1,2 miljardia on summa, mutta myöskin välillisiä eh, vahinkoja on eh, syntynyt paljon ja nämä alueet ovat myös taloudellisesti alue, joka voidaan katsoa taloudellisesti kuolleeksi, jos ei nopeaa talousapua alueelle saada. Ja kun tämän tyyppisistä näin suurista luonnonkatastrofeista puhutaan, olisi tärkeää, että saataisiin myöskin apu hyväksyttyä nopeasti, koska kohta on kulunut vuosi jo näistä maanjäristyksistä. Eli tärkeää olisi voida reagoida nopeammin ja 30 miljoonaa. No sellainen saatiin etumaksuna tärkeä summa kyllä, mutta miljardin suuruiset ovat vahingot, se on syytä muistaa. Ja toisaalta sitten tietyn tyyppiset eh, verotukselliset eh, ehdot ovat tiukat EU-ssa, mutta katsoisin, että olisi tärkeää niitä hieman höllentää tämän tyyppisissä katastrofitilanteissa, jotta voitaisiin reagoida nopeammin. Merci, Monsieur Valli. Kiitoksia, edustaja Vanni. Tämä olikin sitten tässä. Tämän, tämän tuen näkyisi sitten lisätalousarvioesityksessä neljä, josta Jens Geier meille puhuu nyt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der... Niin, hyvät kollegat, lisätalousarvioesitys neljä on nyt tämä budjettitekninen täytäntöönpano, joka koskee sitä, minkä kollega Lavia juuri esitti. Mietintölönoksen voin lyhyesti esitellä, koska faktat on jo kerrottu. Todellakin on kyse suurimmasta pyynnöstä, jota on esitetty solidarisuusrahastosta – tähän mennessä. Jos ajatellaan, minkälaista tuhoa syntyi, niin tämä on ihan ymmärrettävää. Mua ei ole odotettavissakaan. Kyse on britti, ei vaan korjaan Italian hallituksen 1,2 miljardin esitys. Se on kyllä merkittävä sun, summa, jos ajatellaan kokonaisbudjettiamme sisällölliset perustelut varmasti ovat olemassa hyödyllistä ja välttämätöntä, kuten kollega on jo esittänyt. Mutta 1,2 miljardia, tällaisen summan mobilisoiminen on teknisesti hankalaa, koska oikeastaan siellä budjettikohdassa voi olla vain 500 miljoonaa. Rahaa ei siellä ole, mutta siihen asti, siihen summaan asti voidaan sinne siirtyä tehdä. Tämä ehdotus on korkeampi ja meillä on varanhoitoasetus, joka sanoo, että neljännes tästä summasta osasta, että ennen ensimmäistä lokakuuta sitä ei voi esittää. Neuvosto on aina kovin huolissaan siitä, että budjetti tyhjenee ja sitten yhtäkkiä maanjäristykset vaativat lisätukia. Eli siinä mielessä komission ehdotus nyt on tällainen tupla toimi. Nyt puututaan jo oikeastaan kollega Murasanin budjettiin. Etupainotetaan 300 miljoonaa, jotta saadaan liikkeelle varat jo tänä vuonna ja muut tarvittavat varat. Niiden osalta komissio sanoo, että rahat voidaan antaa käyttöön sellaisista varoista, joita on vielä viime alueohjelmien käyttämättömiä varoja, jos oikein olen ymmärtänyt. Siis sellaiset varat, jotka 2007-2013 olisivat olleet käytössä. Väinöisen kanssa jo puhuttiinkin tästä näiden ohjelmien asemasta – nyt näyttäisi siis siltä optimistisesti arvioiden näitä varoja ei tarvita. Komission optimistisen arvion mukaan mielelläni uskoisin tämän arvion, koska haluaisin myös, että Italiassa autetaan. Mutta olisi kyllä jotenkin mukavampaa, jos komissio voisi vielä vakuuttaa, että näin todella on. Koska jos sitten sellainen tilanne, että lopulta tämän ohjelmakauden ohjelmien osalta olisi vielä enemmän maksettavaa kuin Belamantissa oletetaan tällä hetkellä, niin silloin syntyy rajoitusongelmia. Nyt jo puututaan myös vuoden 2018 budjettiin. Eli pyytäisin tässä yhteydessä vielä, jos komission virkamiehet, jotka ovat käytössämme, voisivat meille vielä selittää tämän rakennelman, joka lisätalousarviossa neljä on. Haluaisin olla ihan varma, että tämä rakennelma myös toimii. Kiitos. Kiitoksia, hyvä yleisesittely. Kiitoksia, kun muistutitte siitä, kuinka meidän budjettimme toimii kuin korsetti. Ja ehkä budjettiin välineestä kaikkein jäykin. Ja valitettavasti se antaa Euroopasta kuvan ikään kuin se olisi täysin voimaton. Me emme pysty budjetin ja sääntelyn kautta vastaamaan solidaarisuuspyynteihin, joita kuitenkin haluaisimme tarjota. Komissio on äh, valmis antamaan näkemyksensä tästä aika monimutkaisesta asiasta, kuinka voidaan näin jäykän korsetin kautta vastata näihin täysin oikeutettuihin pyyntöihin. Nämähän koskevat lähinnä vuoden 2016 tapahtumia. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Chair. Kiitos esittelijä. Oikein hyvin selittikin näitä rajoituksia määrärahoina vuoden 2017 talousarviossa on 1,15 vielä niin kuin Lavia puheenvuorossaan jo totesi. Ja tämä on siis 2017 ja lähes eh, koko summa vuoden 2016 osalta, joka eh, tietysti automaattisesti siirtyy, jos se jää käyttämättä, niin kuin MFF-asetus esittää. viisi, No, ei ole sataprosenttisesti käytössä tässä vaiheessa vuotta, sillä niin kuin esittelijä totesi, 2017 osuudesta 25 prosenttia on oltava saatavilla ensimmäinen lokakuuta saakka. Eli 140 miljoonan euron summasta puhutaan tässä. Ja sitä ei ole siis esitetty käyttöön otettavaksi eh, tässä vaiheessa Italiaa varten, vaan se jätetään vielä säilöön vuoden kolmelle viimeiselle kuukaudelle. Eli näin ollen tähän jää aukko. Ja sääntelypuitteisto mahdollistaa sen, että poikkeustilanteissa, ja kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että nyt tämä kriteeri täyttyy, eli tällöin on mahdollista eh, osa vuoden 2018 osuudesta ottaa käyttöön etukäteen solidarisuusrahastosta ja näin komissioehdotuksessaan esittääkin. Eli noin puolet 2018 osuudesta otettaisiin käyttöön ennakkoon, jotta päädytään tähän kokonaissummaan 1,2 miljardia. Mutta tämä siis olisi käytettävissä 2018 eh, ja tällöin puhutaan 280 eh, miljoonan euron summasta. Se on suurempi jo sinällään kuin keskimääräinen käyttöön otettava eh, summa vuosien kuluessa on ollut, eli ei voitaisi olettaa, miksei tämä riittäisi, erityisesti kun pidetään mielessä se, eli 140 miljoonan summa, joka on säästettävä tämän vuoden viimeisille kolmelle kuukaudelle. Jos niitä ei tarvita tai vain osittain tarvitaan, niin nekin on mahdollisuus siirtää vuodelle 2018 ja näin täydentyy tämä 280 miljoonan suuruinen summa. Toivottavasti näin nyt kaikki saivat selvyyden siitä, minkä tyyppisestä rahoituskehyksestä tässä on kyse. Tässä yhteydessä totean vielä, että muita pyyntöjä ei ole esitetty, vaikka tietysti kaikki hyvin tietävät, että maanjäristys koetteli Turkkia ja Kreikkaa jokunen aika sitten. Ja tiedämme myöskin, miten pahojen metsäpalojen kourissa. Portugali kärvisteli jokunen aika sitten, eli on hyvinkin mahdollista, että näiden tapahtumien pohjalta hakemuksia jätetään. Ja jos näin käy, niin osa tästä 140 miljoonan eh, potista saattaa sitten kulua näihin tämän vuoden puolella ja sitten vielä osittain ensi vuoden puolella. Herra Geier kysyi myöskin RDFn rahoituksesta. Minulla on tässä regiopääosaston kollega ja hän varmasti osaa paremmin vastata tähän kysymykseen. Kiitoksia, en ole mikään budjettiasiantuntija, se on sanottava, mutta on aivan oikein todeta, että jäsenvaltioilla, jäsenvaltioiden olisi pitänyt äh, vaatia edellisen kauden summia maaliskuuhun asti. No tämä ei ihan pidä paikkansa, ottaen huomioon paljonko rahaa oli käytettävänä. Siksi meillä on ylijäämää ja olemme varmoja, että sitä ei käytetä välittömästi. Ja näin ollen se on käytettävissä ja siitä se voidaan siirtää solidaarisuusrahaston hyväksi. Vous évoquez le probable excédent de l'exercice 2017. Viittasitte vuoden 2017 luultavaan ylijäämään, onko näin? Est-ce que vous évoquez... Viittasitteko tuossa, että ennakoitte, että mm, vuoden 2017 budjetista jäisi ylijäämää? Uh, oui, en effet. Näin juuri, näin juuri on. Tästäpä muistankin vuoden 2014 lopun keskustelun, kun oli kyse siitä, että käytettäisiin ylijäämiä, joita oli tullut poikkeuksellisista tuloista, eli noista monikansallisten yritysten sakkoista, kun ne olivat rikkoneet kilpailuoikeuksia. Donc on pourrait peut-être euh, obtenir euh, des, des possibilités de financement, les liquidités sont là en tout cas. Les... Varoja siis ainakin on käytettävissä. Edustaja Olbrist. Oui, euh, je vais utiliser la langue polonaise parce que c'est un peu... Käytän, puol... Käytän puolan kieltä, kun tämä vähän monimutkainen juttu. j'ai commis... Haluaisin esittää kysymyksen komission edustajilta. Voisittekohan selittää minulle oikein suoraan, mitä tapahtuu Italian varojen osalta, kun tästä aiheesta jo on keskusteltu. Halusimme siirtää rahaa rahaston sisällä. Emme halunneet siirtää kohesiorahastosta solidaarisuus rahastoon ennakoiden, mitä solidarisuusrahastolla voidaan tehdä. Se, mistä puhuimme, oli se, että menettelyt solidarisuusrahaston osalta ovat liian hitaita. Ja siksi Italian hallitus on pyytänyt tällaista alustavaa tukea komissiolta ja saanut sitä. Ja komi- anteeksi, parlamentti myös tuki tätä ajatusta tietyin ehdoin. Joten Italian hallitus sai tämän hyväksynnän, että että aluekehitysrahastovaroja voitaisiin allokoida tietty määrä. Ja nämä varat allokoitaisiin sitten luonnon katastrofien tilanteissa nopeammin ja tehokkaammin kuin solidarisuusrahastoa käytettäessä. Italian hallitus sanoi haluaisi siirtää 200 miljoonaa euroa omasta tukisummasta. Niin, haluaisin kysyä, mikä tilanne tällä hetkellä on? Onko tällainen siirto tehty kohesiopolitiikan saralla vaiko eikö? Ehkä olen ymmärtänyt jotain väärin. Mutta minusta näyttää nyt siltä, että siirrettiin kohesiovaroja solidaarisuusrahastoon, enkä tätä prosessia nyt oikein kyllä itse ymmärrä. Ja siksi haluaisin vähän lisää selitystä, kun meillä on Italian varat, aluekehitysrahasto ja solidarisuusrahasto. Missä nyt oikein mennään? On a bien noté tout à l'heure à l'occasion du débat. Niin äsken kun keskustelimme yhteisestä maatalouspolitiikasta, niin jokaisen monivuotisen rahoituskehyksen vuoden alussa euron tarkkuudella lasketaan jokaista, jäsenvaltiota varten budjetti. Tämä pätee YMP, tämä pätee myös kohesioon, Albrecht siis sanoi, että nyt tässä on Italia varten niitetty budjetti ja kohesiovaroja varmaankaan Italia koskien ei ole juuri käytetty. Miksi ei siis voitaisi mm, väliaikaisesti ottaa tuosta kohesiorahastosta, jotka on tarkoitettu Italialle? Monsieur le Président, nous, nous... Puheenjohtaja, me täällä budjettivaliokunnassa me olemme hyväksyneet uuden menettelyn – joka johtaa siihen, että jäsenvaltio voi ottaa osan omasta budjetistaan, mutta ei, ei voi siirtää sitä, vaan muuttaa osan varoista 100 prosenttia ilman yhteisrahoitusta. Nyt on kyseessä todella maaseuturahastoon 100 prosenttia ilman yhteisrahoitusta. La part prévue pour euh, le développement régional... Euh, niin, eli tämä Italialle tarkoitettu maaseuturahaston osuus olisi kyseessä. Niin lisäksi haluaisin tietää, että voitaisiinko väliaikaisesti käyttää näitä varoja, jotka palautettaisiin myöhemmin sitten, kun olisimme löytäneet määrärahat budjetista tarkoituksena olisi siis se, että Italia mahdollisimman pian saisi maksuvalmiutta käyttöönsä. Uh, thank you, Chair. Kiitos. Orpresin kysymykseen vastaus ensin. Kyse ei ole siitä, että kohesiorahastosta siirretään varoja solidaarisuusrahastoon. Tässä todellakin kyse on kahdesta eri rahoituslähteestä. Solidaarisuusrahastosta esitetään 1,2 miljardin eh, summan käyttöönoton mahdollistamista. Ja sitten tämän lisäksi on sovittu tai on olemassa sellainen sopimus, että 95 prosentin yhteisrahoitusosuudella voidaan ajatella lisärahoitusta, kun puhutaan eh, maanjärjestyksen aiheuttamista haitoista. Ja haittojen suuruus on noin 20 miljardin suuruusluokkaa kokonaisuudessaan, niin tästä 5 prosenttia olisi mahdollisuus saada ERDF-rahastosta, eli aluekehitysrahastosta. Ja tällöin puhutaan noin yhdestä miljardista Eli Italia, jos se haluaa, se voi mennä tähän yhteen miljardin, mutta ehkä pienempäänkin summan voidaan jäädä, mutta kuitenkin kattona yksi miljardi. Italialla on oikeus ottaa tällainen ohjelmointi käyttöön tietysti olla yhteydessä tällöin komissioon ja tällöin sitten näitä varoja ei suunnata sinne kuin alun perin on ajateltu, vaan ne suunnattaisiin juuri sinne, missä varoja tarvitaan. En tiedä, haluaako aluepääosastokollega tästä mahdollisesti vielä jatkaa. Euh, euh, Erehdyin ei se ole 100, vaan 95 prosenttia. Alussa se oli 100 prosenttia, mutta sitten päästiin kompromissiin 95 prosenttia. Tämä vain, että ei tule mitään väärinkäsityksiä. Euh, no niin, emmeköhän voi tässä mennä päätelmiin seuraavaksi. Budjettivaliokunta haluaisi kiirehtiä tätä mekanismia ja uskon, että Koreper hyväksyy tämän neljännen lisätalousarvio. Lisi- ehdotuksen 12. heinäkuuta ilman tarkistuksia ja neuvosto ottaa kantaa. Kirjallisesti menetelmä päättyy 4. syyskuuta. Budjettivaliokunta taas ottaa kantaa tähän 30.31. elokuuta ja täysistuntoon mennään syyskuussa Strasbourgissa. Sitten tarkistukset tähän yleisesittelijä Geijerin mietintöön pitäisi jättää viimeistä 14. heinäkuuta kello 11. Monsieur le rapporteur général, aviez-vous des observations à formuler? Onko teillä huomioitettavaa esittelijä? Nein, also no nur an... Ei. Ihan yleisajatus vaan. Tässä pitää nyt kuitenkin pitää vielä mielessä se, että ne varat, jotka 2018 solidarisuusrahastolle annetaan, nyt sidotaan puoliksi jo ihan hyvistä syistä kyllä. Italia tarvitsee tätä tukea, mutta vuosi 2018 ei ole vielä alkanut ja solidaarisuuskassa on puoli tyhjä. Mielelläni vielä puhuisin tästä. Vuonna 2018 budjettimenettelyssä pitäisi vielä painottaa tätä. Emme voi nyt todeta, että vuonna 2018 ei enää ole tulvia tai maanjäristyksiä tai muita – mutta että pitää jotenkin pärjätä sillä summalla, joka siellä on. Kiinnittäisin tähän vain huomiota niin, että parlamentissa ja neuvottelukumppaneiden kesken nyt ymmärretään se, että nyt on käyty ja kävelemässä melko syvältä ensi vuoden kassasta. Kiitos. La démonstration est faite que nous sommes en présence d'une infirmité. Nyt onkin osoitettu, että tässä on budjettiongelma edessämme. Edustaja Olbrich. Nyt olisi ehkä syytä todeta, että parlamenttina me taistelemme tämän kriisivarannan puolesta. Se ei toimi tänä päivänä. Joka kerta olisi muistettava, että me taistelemme sen puolesta. Jälleen kerran annan sellaisen vaikutelman, että solidaarisuus on meille tärkeää ja sitten huomaamme, että meillä on välineitä, joilla toimia. Eli joka kerta eurooppalaisille järjestetään tällainen voimattoman Euroopan näytelmä. Tässähän annetaan argumentteja populistien käyttöön ja euroskeptikkojen käyttöön, joten kyllä näistä pitäisi saada päästä eroon. Tähän jätämme tämän asian tänään. Herra De Brene, mietintö esitellään huomenna ja muistutan, että huomenna aloitamme siis kello 9.30 valiokuntamme kokouksen. Ensimmäisenä asiana huomenna on tämä virastoasia. Jens Geier on siinä esittelijä. Tämän jälkeen käsittelemme Depreen mietinnän. Kukaan muu ei enää pyydä puheenvuoroa. Keskeytämme kokouksen huomisen asti kello 9.30.